So, liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns... No niin, hyvät kollegat. Voisimme aloittaa kokouksen. Olen iloinen siitä, että olette täällä. Monilla on ollut matkustusongelmia. Minäkään en voinut lentää Saksasta, vaan tulin junalla. Ja näin oli muutama minuutin myöhässä. Mutta kaikki tällaiset olosuhteet, joita joudumme nyt kestämään, ei tietenkään mitenkään vastaa sitä kärsimystä, jota terroristi-iskun uhrit ovat joutuneet kärsimään. Tai heidän läheisensä, ystävät ja perheet. Monet, jotka olivat jotenkin sidoksissa ehdottaisin Brysselin terroristi-iskujen uhreille hiljaista hetkeä. Danke Ihnen. Kiitos. Sie haben alle eine Tagesordnung für die Sitzung heute bekommen. Olette kaikki saaneet esityslistan tämän päivän kokoukseen. Muutosehdotuksia ei ole tehty, joten voimme todeta, että esityslista luonnos on näin hyväksytty. Tagesordnungspunkt 2 mit Esityslistan kohta kaksi puheenjohtajan ilmoitukset. EU-Intia huippukokous järjestettiin jälleen 30. päivä maaliskuuta. Tärkeä asia. Tiedätte, että huhtikuusta 2013 Intian kanssa on neuvoteltu mahdollisesta kauppasopimuksesta. Mutta mitään suurta edistystä ei ole vielä tapahtunut. Mutta vuoropuhelu on kuitenkin edelleen käynnissä. 17. päivä kolmatta komissio aloitti kuulemisen, joka koskee kauppasuhteiden parantamista Turkkiin. Muistatte varmasti, että keskustelimme tullisopimuksen uudistamistarpeista. Haluaisin vielä muistuttaa siitä, että 29. päivän maaliskuuta oli VTOn paneeli kustannussopeutusmenettelyistä polkumyynnin vastaissa toimissa biodies, argentinaisen biodieselin yhteydessä. Tulos oli vähän sekalainen. Minusta tuntuu, että meidän pitäisi todella kannustaa komissiota vielä selvittämään yksityiskohtia tässä menettelyssä ja myös VTOn paneelin päätöksen yksityiskohtia. jotta tätä tapausta voidaan käsitellä eteenpäin. Käsittääkseni oikeusvarmuutta tässä kysymyksessä ei vielä oikein ole. Muistatte varmasti, että kestävyys ja selkeät kriteerit biodieselin osalta ovat asioita, joita haluamme globaalisti vahvistaa. Siksi tällainen menettely. Ja viimeisenä ilmoitusasiana uusi työntekijä sihteeristöstämme, Mertia Mulika. Tervetuloa vahvistamaan meidän tiimiämme. Kaikkea hyvää sydämestä tervetuloa. Das waren meine Mitteilungen. Tässä olivat ilmoitusasiani. Kohta kolme. Pöytäkirjan hyväksyminen edellisestä kokouksesta 15.16. helmikuuta. Kuten aina tehdään niin, että jos kokouksen loppuun mennessä ei vastalauseita ole esitetty tai kommentteja, niin pöytäkirja on hyväksytty. Seuraava kohta neljä. Hyvät kollegat, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntäminen Tunisialle – 2014 vuonna jo sovittiin 300 miljoonan makrotaloudellista rahoitusavusta Tunisialle ja nyt on kyse seuraavasta tuesta. Ja jos ajatellaan, että Tunisia oli se maa, joka meidän kevään jälkeen sai myös Nobelin rauhanpalkinnon. Jos ajatellaan jatkokehitystä, niin tämä makrotaloudellinen rahoitusapu on varmasti välttämätöntä. Tunisia keskusteluahan on jo käyty, kun puhuttiin oliiviöljyn kaupasta. Silloinkin esittelijänä oli edustaja Desarnes. joitain keskusteluita ja sopimuksia näin tehtiin. Ja nyt puhutaan makrotaloudellisesta rahoitusavusta. Olen iloinen siitä, että Tunisian tasavallan suurlähettiläs on täällä läsnä. Haluaisin antaa hänelle ensin puheenvuoron. Arvoisa suurlähettiläs, teillä on puheenvuoro. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Olen iloinen siitä, että voin olla täällä teidän kanssanne tänään ja jälleen kerran keskustella Euroopan unionin ja Tunisian yhteistyöstä, erityisesti koskien Euroopan parlamentin tukea maalleni nykysuhdanteessa. Haluaisin hyödyntää tätä mahdollisuutta ja kiittää teitä, osoittaa teille arvist, arvostusta Euroopan parlamentin tuen johdosta koskien näitä Tunisia hyödyttäviä kirjallisia kaupatoimia, jotka liittyvät Euroopan unionin tuotuun oliviöljyn. Tämä äänestys osoitti, kuinka Euroopan parlamentti on sitoutunut toimimaan meidän rinnallamme Tunisian rinnalla tässä demokraattisessa siirtymässä, joka alkoi vuonna 2011. Haluan tästä vielä kerran teitä kiittää. Olette varmasti yhtä mieltä kanssani, että paljon on tapahtunut vuoden 2011 jälkeen nuoressa Tunisian demokratiassa. Kuitenkin tämä nouseva demokratia tänä päivänä on erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa. Meillä on turvallisuushaasteita, alueellinen tilanne on erityinen johtuen Libyasta ja merkittäviä taloudellisia ja sosiaalisia haasteita meillä on myös työttömyyden Työttömyysongelma on merkittävä. Meillä on 15,4 prosenttia työttömiä, erityisesti nuoria. Työllisyys ja aluekehitys ovat suuria prioriteetteja tänä päivänä. Tammikuun 2016 mielenosoitukset sisämaassa osoittivat, kuinka kiireellinen, kiireellistä on nopeasti äh, saada toteutettua talouden ja sosiaalinen siirtyminen. Tunisia luottaa Euroopan äh, unionin tukeen. Se on sen strateginen kumppaninsa ja tärkein kumppani ja näin pyydetään toista äh, makrotaloudesta rahoitusapua 500 miljoonaa. Tämä tuki liittyy juuri edellä mainittuun logiikkaan. Haluaisin äh, tietenkin pyytää paljon enemmän kuin 500 miljoonaa euroa, koska Tunisia tarvitsee nykytilanteessa 5 miljardia euroa. Tällä hetkellä IMFn kanssa olemme puhuneet 2,9 miljardin dollarin lain, lainasta. Sanoin, että tunnissa tarvitsisi 5 miljardia, miljardia keskuspankkiin. Lisäksi lähtee hakemaan kansalaiselta markkinoilta vielä miljardia euroa lisää, koska tilanne on sellainen, että se on tarpeen. Kyseessä on poikkeustoimi, apu, jolla voidaan puuttua tähän taloudelliseen tilanteeseen ja tukea nykyisiä rakenteellisia uudistuksia, joiden tarkoituksena on vakauttaa talouttamme ja luoda olosuhteet, joiden kautta voidaan saada kestävää kasvua kaikille tunisialaisille. Kuten tiedätte, terroristi-iskut Tunisiassa 2015 osoittivat ja asettivat tämän hauraan talouden vielä vaikeampaan asiaan 2,3 prosenttia oli kasvu aikaisemmin, sitten mentiin 0,8 prosenttiin tänä vuonna. Turismi, matkailu on erittäin tärkeä eh, sektori, eli 7 prosenttia BKT, 14 prosenttia työllisyydestä. Se on eh, supistunut viime vuonna 35 prosentilla ja vielä lisää tämän vuoden tammikuussa, joka aiheutti talouskasvun hidastumista. Matkailu mm, työllistää noin miljoona tunnisialaista he ovat suoraan tai välillisesti matkailuun kanssa tekemisissä. 15,4 prosenttia työttömyyttä, 11 miljoonaa tunnisellaista. Erityisesti nuorisotyöttömyys on kova. Tähän lisätään vielä miljoona perhettä, jotka elää suoraan tai välillisesti matkailusta, niin voitte kuvitella, kuinka suuria vaikeuksia maassamme on. talouden muut moottorit ovat myös hidastuneet. Vienti erityisesti kaivosalalla on laskenut johtuen kysynnän vähentämisestä 70 prosenttia kaupasta käydään Euroopan unionin kanssa. Libyan tilanne, Libya oli viides talouskumppanimme viidenneksi tärkein kumppanimme. Sielläkin tilanne on huono. Myös ulkomaalaiset investoinnit ovat laskeneet 5,6 prosentilla viimeistä viiden vuoden aikana ja näin ollen globaali investointisuhde ja vaikutus BKT on vaikuttanut. Se on vaikuttanut myös suoraan työllisyyteen erityisesti on muistettava se, että investointeja tarvitaan työllisyyden luomiseksi talous on vaikeuksissa myös turvallisuusasiat ovat tärkeitä budjetille. Vuonna 2016 yli 20 prosenttia valtion budjetista kohdettiin, kohdennettiin turvallisuus- ja puolustuskysymyksiin. Aikaisemmin Tunisiassa käytettiin noin 30 prosenttia koulutukseen budjetista. Tällä hetkellä nämä varat menevät puolustukseen ja turvallisuuteen. On selvää, että terrorismin torjunta merkitsee merkittävää ponnisteluja talouspuolella. Näitä haasteita on todella paljon. Näin ollen Tunisia viranomaiset ovat ryhtyneet rakenneuudistuksiin ja talouden elvyttämiseksi ja 2016-2020 strateginen suunnitelma on juuri loppuviivoilla. Siinä määritellään hallituksen prioriteetteja, jotta saadaan aikaan uusi kehitysmalli maata varten ja päästään kestävän kasvun ja tasa-arvoisen varojen jakamisen tielle ja työllisyyden luomisen tielle. Myös uudistuksia tehdään. Meillä on tässä viisi tärkeintä linjaa. Ensinnäkin talouden rahoittaminen, julkisen hallinnon tasapaino, inhimilliset resurssit, sosiaaliturva, samoin kuin työtyvyysturva, kassion uudistaminen ja instituutioiden uudistukset. Meillä on uusia lukuja, lakeja koskien Tunisian keskuspankkeja, yksityisen ja julkisen kumppanuuden hankkeista ja kilpailusta. Ja on myös uusia investointilaineja, joita ollaan tällä hetkellä tarkastelemassa parlamentissa. Otan huomioon näiden talo- taloudellisten ja sosiaalisten haasteiden mer- suuruus, ulkoisen rahoituksen tarve tänä vuonna, kuten sanoin, on noin 5 miljardia euroa. Makrotaloudellisen eh, rahoitusavun ehdotus 500 miljoonaa kattaisi osittain nämä tarpeet eh, keskipitkän aika ajan lainoina. Ja näin voitaisiin eh, vähän helpottaa lainan saamista kansalaisilta markkinoilta. Näin voitaisiin myös tietyllä tavalla parantaa budjetin tasapainoa, mutta erityisesti olisi tärkeää saada valmiiksi uudistukset, jotka ovat pitkäaikaisia ja joiden kautta saadaan uutta kestävää taloudellista dynamiikkaa aikaan. Hyvät jäsenet, olen pahoillani siitä, että puhun näin pitkään. En yleensä mielelläni lue, mutta kollegalleni, kollegani sanoivat minulle, että minun piti nämä lukea, että mitään unohtaisi. Vuonna 2000 2004 Tunisian tapahtumissa Euroopan parlamentin rooli oli keskeinen, tietysti koskien tiettyjä lainoja. Monet jäsenet tukivat Tunisiaa ja näinä vaikeina aikana toivomme, että saamme valmiiksi tämän lisärahoitusavun mahdollisimman pian niin, että ensimmäiset maksuosuudet saadaan maksettua ennen kesää, jos mahdollista. Euroopan, äh, Tunisian viranomaiset pyrkivät nopeuttamaan omia uudistuksiaan. Haluaisin lopuksi vielä todeta, että voisimme Tunisiassa ottaa tästä, tästä mallia. Meillä on nyt todella heik- vaikea tilanne ja toivomme, että pääsemme vakauttamisen tielle. Kiitoksia. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Paljon kiitoksia suurlähettiläälle, joka kuten aina kuvasi maan tilanteen. En puhu pitkään. Olemme viime aikana puhuneet näistä oliivikiitiöistä paljon jo. Ja kuten sulle totesi, Tunisian äärettömän vaarallisessa, haavoittuvassa, poikkeuksellisessa tilanteessa. Haasteita on paljon. Ja näihin moniin haasteisiin täytyy antaa vastaus, turvallisuus, ongelmat. Sulhattelais muistutti terroristiongelman ja hyökkäykset. Tunisian on ollut niiden uhri. Kaikki nämä yhteiskunnasta tällaiset haasteita, jotka ovat merkittäviä. Työttömyysaste on korkea Tunisian alueella, epätasa-arvo on runsaista. Nuorissa työttömyys saattaa olla lähellä 40 prosenttia jollakin Tunisian alueella. Aina täytyy taistella tätä eriarvoista vastaan. Sinulla on mainitsit nämä hirveät luvut. 30 prosenttia menoista meni aikaisemmin koulutukseen. Ja nyt nämä menot menevät täysin puolustus- ja turvallisuusmeloihin. Näemme, että tuonne se tarvitsee apua, erityisesti EUn apua. Sanoitte, että pohjimmiltaan apua on 5 miljardia. Me tarjoamme makrotaloudellista apua 500 miljoonan edestä. Tämä pitää täytyy vahvistaa. Kohta kuulemme komission kannan. Me keskustelemme keskenämme siitä, miten me voimme teknisesti mahdollisimman nopeasti toteuttaa tämän. Haluaisin kuitenkin sanoa nopeasti herra suurlähettiläälle, että me täysin jaamme teidän tavoitteenne. Niin, että maks, ensimmäinen maksu voisi tulla mahdollisimman nopeasti kesällä, jos mahdollista. Tätä varten neuvoston komission ja parlamenttimme täytyy löytyä sopu. Parlamentin täytyy tehdä lainsäädäntötyönsä myös ja toivomme, meitä asia ratkeaa mahdollisimman nopeasti. Siinä kaikki tällä hetkellä. Kiitos herra tässä. Merci beaucoup. Kiitos paljon. Mr. Saifi. Merci, euh, monsieur Kiitoksia puheenjohtaja. Ensin haluaisin pahoitella kollegani Chikun puolesta. Hän ei pääse tänään paikalle johtuen liikenneongelmista. Muutamat kollegat niistä tietävätkin jo ja tulevat niihin tutustumaan myöhemmin tällä viikolla. Hyvä suurlähettiläs. Joudun nyt toistamaan asioita, jotka on sanottu jo moneen kertaan. Niitä on toisteltu kuukausia. Mutta joka kerta on mielestäni tärkeää sanoa, kuinka vahvasti teitä tuemme tuemme teidän maatanne ja haluamme tukea sitä vielä vahvemmin hyvin konkreettisten toimien kautta. Puhetta ja hyviä aikeimuksia on ollut tarpeeksi. Nyt tarvitaan konkreettia ja se on tämän keskustelun tarkoitus koskien makrotaloudellista rahoitusapua. Tunisiassa viisi vuotta näiden arabikevään tapahtumien jälkeen, en nyt tuosta ilmaisusta sen enempää tässä yhteydessä sano, Tunisia on nyt näyttäytynyt ainoana onnistuneena mallina siirtymien vaiheesta. Nobelin palkintokin osoitti, kuinka, kuinka tärkeä kehitys on ollut. Tiedämme hyvin, että demokratian rakentaminen kestää kauan ennen kuin siitä saadaan syvällistä, kestävää, pysyvää. Kyseessä on todella hyvin pitkällinen prosessi. Meillä on myös haasteita jotka voivat vahingoittaa tätä prosessia. Terrorismi on tällainen. Tämä kokous alkoi minuutin hiljaisella hetkellä uhrien muistoksi, joita todella tuli tässä aivan lähellä Brysselissä ja vähän aikaisemmin oli isku Tunisiassa ja muissa maailman paikoissa on näitä iskuja tapahtunut. Me, meitä kaikkia koskee nyt tämä terrorismi viitsaus. Tämän lisäksi taloudelliset sosiaaliset epätasapainotilanteet ovat suuria haasteita. Euroopan parlamentin ensimmäinen valtuuskunta äh, kävi paikalla. Marielle oli mukanamme ja kävimme Tunisiassa aivan heti tuon vallankumouksen jälkeen. Silloin oli jo tietty pistää sosiaalista liikehdintään niin, että, sosia- että tunisialaiselle demokratia ja uudistukset tarkoittaisi sitä, että heidän sosiaalinen tilanteensa parantuisi. Ja näemme kyllä, kuinka vaikea Tunisialla on, on vastata näihin kaikkiin suuriin haasteisiin. No puhuin jo näistä iskuista, joita on tapahtunut eri puolilla. Olemme nähneet, että Tunisia ja sen edustajat ovat toimineet sitkeästi ja kunnianhimoisesti oman maansa puolesta ja tämä on tärkeää. meidän on oltava teidän rinnallanne. Tunisian makrotaloudellinen rahoitusapu on hyvin tärkeää ja kuulimme teitä. Kyllä, hyvä suurlähettilä sanoi, että tarvitsisitte oikeastaan 5 siis miljardia eikä 500 miljoonaa. Nämä ongelmat ovat tietenkin valtavia. Kuitenkin on tärkeää, että voimme jo vähän päästä eteenpäin ja nopeasti tehdä päätöksiä tässä asiassa niin, että, niin, että siitä on nopeasti hyötyä. Viittasitte ongelmaan, jonka kaikki tiedämme. Kyseessä on nuorisotyö nuorisotyöttömyys, joka on varsinainen vitsaus ja suuri haaste molemmilla puolin välimerta. Olemme rinnallanne myös tämän ongelman osalta. Nyt on siirryttävä sanoista tekoihin. Meidän on oltava teidän kansanne rinnalla, tunisialaisten ja tunisian rinnalla. Kiitoksia. Mr. Fisas. Kiitos, edustaja Fisas. Presidente. Kiitoksia, puheenjohtaja. Mariel Sarnes ja mm, Saifi ja muut ovat hyvin selvästi tästä puhuneet, myös suurlähettiläs. Tunisialla on todella merkittäviä haasteita. Aivan lyhyesti haluaisin yhden asian mainita. Paljon on puhuttu arabikevästä. Pienen anekdotin haluaisin kirjata. Puhuin entisen nykyisen Tunisian presidentin kanssa. Silloin hän ei ollut vielä presidentti, vaan hän oli oman puolensa puheenjohtaja. Puhuin hänen kanssaan niin hän sanoi, hyvä puheenjohtaja, tämä arabi kevät. Ja hän sanoi, kuulkaa jäsen, älkää, älkää puhuko enää arabi kevästä, puhukaa mieluummin arabi talvesta. tämä kevät joskus kantoi vähän vaarallista hedelmää Tunisia on varmasti meille esimerkki. Se on ainoa Euroopan maa, jossa voidaan päästä länsimaalaisen demokratian. Se on Euroopalle hyvä esimerkki, mutta Daeshille huono esimerkki, joten se tulee tekemään kyllä kaikkensa välttääkseen tämän kehityksen. Meidän on torjuttava ja pyrittävä välttämään tämä lopputulema ja tuettava selkeästi Tunisiaa. Tarvitaan taloudellista tukea, niin kuin sanottu, joskus on puhuttu Tunisian Marshall-suunnitelmasta, kyseessä ei ollut suuri maa. Tarvitaan merkittäviä ponnistuksia. Mielestäni on tärkeää, että Tunisia auttaa myös itse itseään. Sinne on saatava aikaan vahvempi hallitus, joka ei ole niin jakaantunut kuin nykyinen. Turvallisuus on elintärkeä ilman turvallisuutta ei ole matkailua eikä eurooppalaisia investointeja. Sitten on vielä asia, jonka halusin tuoda esille joka on erittäin tärkeä. Se koskee aluekehitystä. Rannikko on aiv- ja suuret kaupungit ovat aivan eri asia Tunisiassa kuin sisämaan alueet. Eroavaisuudet ovat aivan valtavia, niin kauan kuin näin on, on erittäin vaikea päästä eteenpäin, joten tarvitaan suuria ponnisteluja, jotta voitaisiin saada aikaan kunnollista alueellista kehitystä ja myös Tunisian sisämaassa. Ei pidä unohtaa sitä, että Tunisia on käsittääkseni toiseksi suurin kansalaistensa viejä ISISille. Suhteessa, suhteessa varmaankin tunisialaisia on eniten ISISin riveissä, joten no, maan sisällä on myös ongelma. On erittäin tärkeää, että Tunisian hallitus vahvasti pureutuu tähän ongelmaan. Ymmärrämme kyllä, millaisia nämä haasteet ovat. Libyassakin tästä on, täällä on jo puhuttu. Matkailun ehtymisestä ja talouskysymyksistä on täällä jo puhuttu. On tärkeää, että yhtäältä Euroopan unioni varauksetta tukee Tunisiaan, mutta toisaalta on tärkeää, että Tunisian hallitus ryhtyy niihin toimiin, jotka näinä vaikeina aikoina ovat välttämättömiä. Gracias. And now David. Kiitos, David Martin. Just very briefly. Ihan lyhyesti, puheenjohtaja. Meidän ryhmämme tukee tätä ehdotusta. Emmanuel Mrajan on puhemiehemme, mutta hän ei pääse tänä iltapäivänä tänne. Mä tunnen, mä tunnen sen ongelmat. Britti matkasivulta näkee, että melkein kaikki suuret ma- matkayritykset ovat peruuttaneet matkat Tunisiaan tänä vuonna. Ja kuten Sullettilas totesi, maanne on erittäin riippuvainen turismi, turismista ja tämä on paha isku. Apu on elintärkeää. Me tuemme demokratiaa näin. Ryhmämme ilolla tukee näitä oliviöljyn kaupan tukia. Me tuemme näitä 500 miljoonaa monivuotista tukea. Kuten Solatalo totesi, tämä summa ei ole merkityksetön, mutta pieni suhteessa tunnisiin ongelmiin. Ja toivottavasti tulisi saa myös tämän luvatun miljardin muusta lähteestä. Näin lähestyisimme näitä 5 miljardia, joita Tunisia tarvitsee kauppavaliokuntana. Meidän täytyy myöskin mainita tämä laajalainen kauppasopimus kaikkien osapuolten pitää pyrkiä sen edistämiseksi. Se ei ratkaise Tunisian lyhyen aikavälin ongelmia, mutta auttaa pitkän aikavälin vakauden kannalta. Me toimme tuota ehdotusta. Toivottavasti ratkaisu löytyy mahdollisimman pian. Thanks a lot. Kiitos paljon. Helmut. Thank you, Chair. Also... Kiitos puheenjohtaja. Meidänkään varjoesittelijämme ei tänään pääse paikalle, mutta hän pyysi minua viemään tietyn viestin, että pitäisi katsoa uudelleen tätä ongelmaa, josta keskustelemme. Taidamme olla kaikki samaa mieltä siitä, että arabikevät ja hankala taloustilanne ovat asioita, jotka ovat meillä kaikilla mielessä ja meidän pitäisi tehdä kaikkemme, että voimme auttaa maan kansalaisia. Joukkotyöttömyydestä, erityisesti nuorisotyöttömyydestä on puhuttu. Meidän on pohdittava, miten voimme olla mukana luomassa ratkaisua, joka estää konfliktien kärjistymisen entisestään meistä voitaisiin ajatella uudestaan sitä, että makrotaloudellinen rahoitusapu lisää pidemmällä tai keskipitkällä aikavälillä tätä maan velkaantumista. Tarvitaanko siis tätä makrotaloudellista rahoitusapua välineenä, joka pidemmällä aikavälillä vain pahentaa tilannetta, jossa tunnisia on tällä hetkellä? Joten kysymykseni suurlähettilälle – ja kiittäisin suurlähettilästä hänen puheenvuorostaan. Mutta minä haluaisin kysyä, miten arvioitte sitä, että Euroopan unioni kaikkinen mahdollisuuksinen voisi osallistua siihen, että saataisiin annettua selkeää tehokasta tukea? Vai voitaisiinko helpottaa velkahelpotusten kautta vähentämään velkaa. Näin saataisiin välittömästi tukea ilman, että lähdetään ajattelemaan ulkoa tulevia ehtoja. Me tukisimme tällaista lähestymistapaa. Meistä tuntuu, että poliittinen tuki Tunisialle olisi tärkeää niin, että antaa selkeä tuki demokraattisille voimille. Tämän pitäisi olla ihan keskiössä kaikessa työssämme, myöskin kun ajatellaan yhteistyötä taloudellisesti ja kaupan saralla. Kiitos. Kiitos edustaja Valta vihreiden nimissä. Ihan lyhyt huomio. Olen samaa mieltä täällä sanotun kanssa erityisesti ajatellen myös ongelmia, jotka edustaja Schultz täällä mainitsi. Periaatteessa olen sitä mieltä, että Tunisiassa ja muualla on tärkeää, että nähdään myönteistä kehitystä, lisää demokratiakehitystä. Kuten mainittiin, Tunisia on ainoa maa, jossa tämä jotenkin toimii. Voidaan toivoa, että olemme oikealla tiellä – ja toivottavasti tällä olisi heijastusvaikutuksia muihin maihin. Siksi meidän on joka tapauksessa tehtävä aivan kaikkemme. Olisin edustaja Scholzin kanssa samaa mieltä siinä mielessä, että ei puhuttaisi lainasta, vaan tuesta, joka auttaa maata pidemmällä aikavälillä. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi komissio saa puheenvuoron. Kukahan on sieltä pääosastolta. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin lyhyesti esittää teille komission ehdotuksen. Kuten tiedätte, Tunisian makrotalouden tilanne on ollut vaikea vuodesta 2011 useamman syyn vuoksi, mukaan lukien kotimaiset levottomuudet jotka alkavat poliittisen muutoksen alkuvaiheessa, mutta myöskin alueellinen epävakaus vaikuttaa pahasti. Libyan tilanne vaikuttaa ja EUn talouksen heikko tilanne myös. Kuten tiedetään, että on e naapuristosta Tunisia on riippuvaisiin kaupasta ja rahoitussortuksesta EUn kanssa. Noin 70 prosenttia kaupasta suuntautuu EUhun. Tässä on sovittu 2013 kansainvälisen valuutarahaston puitteissa talousavusta. Ja, ja tämä, lisäksi Euroopan komissio on maksanut ensimmäisen erän makrotaloudellista tukea 300 miljoonaa euroa. Ja tämän jälkeen, kun tätä tukea on annettu, ja tästä 300 miljoonasta on maksettu viime vuoden toukokuussa ja joulukuussa ja kaksi ensimmäistä erää ja sen jälkeen on tapahtunut uusia tapahtumia erityisesti turvallisuuden alueella. Ja terroristihyökkäyksellä on ollut toisa vaikutus erityisesti turistisektoriin, jossa kysytään lasku 40-45 prosenttia laskutavasta riippuen ja vuoden ensimmäisellä kvartaalilla luvut ovat huonoja vuositasolla lasku saattaisi olla suurempikin 50-55 prosenttia. Yhteiskunnallinen tilanne on vaikea, joka vaikka työntekijät ovat olleet lakossa, on ollut työn seisauksia, mikä vaikuttaa tuotantoon, fosfaatin tuotantoon esimerkiksi. Ja sen lisäksi ja satokaan ei ole kovin joka on hyvä. Kuivuus on vaivannut ja viime vuoden hyvä olivielisatoa, se on seurannut tämän vuoden huonompi sato. Ja kuten tiedetään, Libyan vastainen raja vaatii suuria menoja hallituksen puolelta, jotta raja turvataan. Tässä vaaditaan armeijan toimia. Tuossa viranomaisten lisäpyyntö tapahtuu tässä yhteydessä. Komissio ehdottaa uutta 500 miljoonan tukea apua edellisen tuen kanssa on merkittävää ja tällä kokonaistuki olisi 200 miljoonaa kolmessa vuodessa ja se olisi yksi suurimpia makrotalousen tuen eriä, jota komissio on koskaan myöntänyt. Tässä tapauksessa pommeltiin kolmessa erässä. Ja kuten Säännös on todennut, hän on viitannut aikatauluun. 250 miljoonaa maksetaan siinä ensimmäisenä eränä ja sen jälkeen 120 miljoonaa kahteen kertaan. Ideana olisi komissio aloittaisi keskustelut jo tämän kuun lopussa ohjelman toteuttamisesta. Ja jos kaikki menee hyvin ja lainsäädäntövallan käyttäjät hyväksyvät tämän ehdotuksen nopeassa menettelyssä, toisena, että sopimus tulisi toukokuussa ja ensimmäinen maksu tapahtuisi heinäkuussa. Tilanne on huolestuttava ja maksun pitäisi tapahtua mahdollisimman nopeasti. Haluaisin sanoa, painottaisin tunnisen viranomaiselle Sharifille, että ne neuvottelut kansainvälisen valit- valuutarahaston kanssa pitää siis viedä loppuun mahdollisimman nopeasti, kun viranomaisten kanssa on dokumentit saatu valmiiksi. Nämä asiakirjat pitäisi ratifioida mahdollisimman nopeasti Tunisian parlamentissa, jotta saisimme ensimmäisen erän maksatukseen ennen kesällä ja seuraavan erän vuoden neljännellä neljänneksellä. Eli 250, ensimmäinen erä 250 ja seuraavat 150. Tämän komission ehdotus on vähän samanlainen. kun 2013, kun hyväksyttiin yhteinen julkilausuma makrotaloudelliseen avun pääperiaatteesta, me, tässä oli muutama tekninen parannus, jotka pohjautuvat äskettäisiin kokemuksiin makrotaloudellisten aloitteiden kanssa. Ja nämä ovat kuitenkin johdonmukaisia ja samassa linjassa kuin tässä yhteisessä julkilausumassa. Joten rohkaisemme parlamenttia hyväksymään tämän tekstin mahdollisimman nopeasti. Ymmärtääkseni ne on alkanut keskustelut. Tämä on todella kiireellinen operaatio. Herzlichen Dank, aber wir werden natürlich... Sydämest kiitokset. Me totta kai teemme työtämme hyvin tarkkaan demokraattisesti valittuna parlamenttina Euroopan unionissa. Esittelijä ja sitten anna vielä suurlähettilälle puheenvuoron? Vai ensin suurlähettiläs ehkä? Après. Te jälkeen jälkeensä. Selvä. Suurlähettiläs, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. 18. huhtikuuta eli aivan muutaman päivän päästä aloitetaan Tunisiassa ensimmäinen neuvottelukierros. Meillä on saman aikaan Luxemburgissa kumppanuusneuvottelut. Siellä on kollegani ja Mogherini läsnä. Tästä ekasopimuksesta paljon huolta. Tunisiassa siellä todella palo, pelätään sanaa vapaa kauppa. Minä mieluummin puhuisin integraatiosopimuksesta. Vaikka puhutaan samasta asiasta oikeastaan, niin tämä sana kuiten, kuitenkin rauhoittaisi vähän enemmän. Monet ryhtyvät Tunisiassa vastustamaan tätä ja kritisoimaan tällaisia sopimuksia, koska esimerkiksi kun vuoden 1995 teollisuusalan vapaa kauppaa sopimusta uudelleenarviointiin, niin sitä ei sitten tehtykään, kun monet, monet, niin monet puhuivat, että on menetetty valtiotuloja sopimuksen menettämisen takia. Jos vapaakauppasopimusta vielä viedään pidemmälle, niin se vaan pahentaisi maan tilannetta, näin monet sanovat. Usein puhutaan kaupasta eikä avusta. Minä olen sitä mieltä, että tarvitaan molempia. Tänä päivänä puhutaan makrotaloudesta rahoitusavusta, mutta ei tämä ole mikään apu, vaan laina, jossa on to, tosin erittäin hyvät ehdot, mutta se on edelleen laina, joka maksetaan tiettyjen vuosien jälkeen takaisin. Tunisian velkataakka toki on yhä raskaampi. Meillä oli ennen vallankumousta 44 prosenttia velkaa, nyt 53 prosenttia. Tämä on vielä hallinnassa ja se on makrotaloudellisesti vielä mahdollinen, mutta hallitus on asettanut itselleen 60 prosenttia katoksi velan osalta ja toivomme, että tilanne paranee ja että päästään entisiin kasvulukuihin. Meillä oli 5 prosenttia vuosittaista kasvua, nyt ollaan 0,8-0,5 prosentissa vuosittain maa kyllä pystyy kunnolliseen kasvuun, jos olosuhteet ovat suotuisat ja jos Libyan kriisi hilli, himmenee ja jos suhteet EUn kanssa paranevat ja jos investoinnit pääsevät jälleen käyntiin, olkoon sitten kysymy, kysymyksessä kotimaiset investoinnit tai ulkomaalaiset investoinnit. Magrebin alueella tilanne on aika hauras. Kukaan ei enää lähde Tunisiaan lomalle ja tästä tulee meille ongelmia. Meillä on hyviä kokemuksia ollut esimerkiksi Saksan ja Ranskan kanssa. Osa velasta Saksan kanssa muutettiin. Meillä oli 60 miljardia euroa ja Ranskan kanssa samantyyppiset summat, jotka muutettiin ja varat su- suunnattiin kehityshankkeisiin. Olin aikaisemmin Saksan kanssa kahdenvälisten suhteiden johtaja ja varat suunnattiin vesihuoltoon, juomaveteen, puhdistuslaitokseen. Tällaiset antavat toimi, toivoa ja työpaikkoja ja tuovat hyviä tuloksia. Tällaista toivoisimme Tunisiassa. Toivomme, että autatte meitä luomaan toivoa nuorille. Tämä on se viesti, jonka halusin teille tänään välittää. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos paljon, edustaja Oui, merci, monsieur le président. Kiitos, puheenjohtaja. Se, mitä suurlähtöllä sanoi, on äärimmäisen tärkeää. On hyvä pitää mielessä, että puhutaan makrotaloudellisesta avusta. Se on laina. Joskus ajatellaan, että tässä vain jaetaan rahaa, mutta näin ei ole. Tämä on lainan rahaa, ja tässä on monimutkaisia vaikeita ehtoja. Näitä kahta asiaa ei pidä sotkea. Olette aivan oikeassa tästä näkökulmasta. Ymmärrän, mitä te sanotte. Nämä esimerkit, jotka mainitsitte, Ranskan ja Saksan esimerkit. Eli ajan myötä osa velasta muutetaan ää, sijoitustueksi. makrotaloudellisesta avusta tulemme puhumaan ja sitä tulemme tukemaan lähiviikkoina. Tässä on jotain mietittävää sitten tässä konversiossa. Tunisian menot ovat pitkälti turvallisuusmenoja ja ne koskettavat myös Eurooppaa. Tunisian turvallisuutta, mutta myös Euroopan turvallisuutta. Nämä 60 kilometriä Tunisian ja Libyan rajalla ei tämä ole mikään Tunisian yksityisasia. yksityisasia. Tässä on kysymys myös Euroopan ongelmasta. Haluaisin viitata siihen, koska näistä operaatioista täytyy vielä keskustella. Kaikki täytyy ymmärtää komissiossa, parlamentissa ja neuvostossa, että tässä on yhdessä mietittävää. tätä miettiä vahvistettua yhteistyötä, teknistä aineellista rahoitustukea turvallisuuden ja puolustuksen alueella. Tämän halusin mainita lyhyesti. Ja sitten ekan suhteen sitä ongelmia. Olemme sanoneet, hyväksyneet parlamentissa saman asian herra sulhatilassa. Olemme kollegoiden kanssa tokeneet sitä, että nimikin muutettaisiin. Puhumme pikemminkin kumppanuudesta kuin vapaakauppasopimuksesta. Tämä rahoittaisi suurta osaa tulisen julkista mielipiteestä mutta nimekkeen kanssa tulee myös sisältö. On parempi puhua kumppanuudesta, koska vapaakauppa on vapaa kauppa, mutta kumppanuus on paimiltaan kehitysyhteistyötä. Eli kysymys on kumppanuudesta tulisien kanssa. Parlamentissa tulemme suhtautumaan komissioon tarkkaavaisesti haluamme pitää huolta kaikkimmista parlamentissa äänestystä ja demokratia, seuranta, sopimuksen sisältö. Haluamme, että komissio ottaa sen huomioon ja komission täytyy ymmärtää, että ei jatketa niin kuin ennen, ei pyritä kiertämään sopimusta, että pyritä kiertämään sitä, mistä taisteltiin parlamentissa, mitä täällä äänestettiin. Ja sitten kolmas osa, kun komission kannan sanoit, että neuvostokin haluaa edistää asioita. Kaikkea me haluamme edistää asioita. Haluamme lainausmerkissä tekisiä parannuksia. Parannuksia täytyy analysoida. Haluamme nähdä, mitä neuvosto voi hyväksyä. Parlamentin neuvoston komission täytyy hyväksyä asiat. Aikataulua saa lykätä. Mutta katsotaan sitten, miten muutetaan tai ei. Nyt asiat nopeasti. Kiitos paljon. Seuraavassa kokouksessa 20.21. päivä saamme tekstiluonnoksen esittelijä Sannesilta. Paralamme siihen silloin seuraavana kohta viisi Kroatian jäsenyyden kautta on neuvoteltava bto puitteissa monien maiden kanssa. Yksi näistä yksittäisistä maista on Kiina. Ja nyt meillä on sopimus pöydällä. Neuvosto pyytää meiltä hyväksyntää. Esittelijänä on edustaja Winkler. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. Uh... Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Hyvät kollegat, kuten sanoitte, puhumme Tulliliiton laajentumisesta – Kroatian EU-liittymisen jälkeen. Näin on tietenkin tulee lähteä neuvotteluihin niiden VTO-jäsenten kanssa, joilla on sopimuksia. Näin VT on sopimusten mukaan ja sopeuttamisesta olisi sovettava siinä tapauksessa, että tulee on eroa Kroatian alkuperäisten ja EUn välillä. veto jäsenten kanssa on neuvoteltu tietystä myönnytyksestä ja neuvottelut Kiinan kansantasavallan kanssa on saatu päätökseen kirjeiden vaihdon myötä. Sopimusluonnos saatiin aikaiseksi ja nyt neuvosto neuvostolla on kantansa, että meidän tulisi saada tämä kirjeenvaihdon kautta sovittua. Tämä koskee teollisuustuotteita kahta kohtaa. Kengät, ilmastointi ja sitten maatalous, joka koskee esimerkiksi tiettyjä sieniä. Tietenkin yksityiskohdat ovat siellä asiakirjoissa. Tämä on ihan hyvä kanta ja tietenkin meidän etujemme mukaistaan tukea sitä kantaa, että EUn tulisi toimia, EUn e tulisi toimia VTO sitoumustensa mukaan, joten suosittelisin hyväksynnän antamista. Kiitos. Kiitos. Onko puheenvuoropyyntöjä? Ilmeisesti ei. Joten komissio saa puheenvuoron. Komissiokaan ei halua kommentoida. Edustaja Winkler, haluatteko vielä jotain sanoa? No mitä voin sanoa y- yhteenveto omien kommenttini jälkeen, eli kiitokset kaikille kollegoille ja ryhmille tuesta. Kaikki tuntuvat olevan siis samoilla linjoilla, kiitos. Seuraavana kohta kuusi. käynnissä olevien kolmikantaneuvottelujen tilanne. Meillähän on tällä hetkellä kahdet neuvottelut käynnissä neuvoston kanssa. Kidutuksen vastaiset toimet ja konfliktimineraalit. Ensin maisesta sanoisin, että puhutaan tuot teistä ja tämä liittyy siis kidutukseen ja kuolemantuomioon. päätösasema hyväksyttiin yli 600 äänen voimin. Meillä oli siis selkeä neuvottelumandaatti. Kolmikantaneuvottelut järjestettiin. Valitettavasti vaikka Euroopan parlamentti esitti ihan vankan kompromissin, esittelijä Jacques antoi tämän vihkaa ennen neuvotteluita neuvostolle. Kuitenkaan neuvosto ei pystynyt kyseisessä tapaamisessa neuvottelemaan. Teemme kompromissi ehdotuksen joka antoi ymmärtää, että olemme valmiita neuvottelemaan. Tuo catch all kysymys, että tulli viranomaiset voivat arvioida kaikkia tuotteita ja tarvittaessa asettaa vientikiellon. Totta kai vaadimme sitä, että on kiireellisyysmenettely, että on säännöt, jotka koskevat tällaisten tuotteiden markkinointia, myyntiä, niin että olisi selkeä mandaatti myös neuvotteluissa edelleen, mutta valitettavasti, kuten sanoin, neuvosto ei reagoinut eikä pystynyt neuvottelemaan, joten nyt vain joudumme odottelemaan neuvoston tulevaa ehdotusta. Sitten toiset käynnissä olevat neuvottelut koskivat niin kutsuttuja konfliktimineraaleja. Ensimmäinen päivä helmikuuta oli ensimmäiset neuvottelut. Ja nyt 16. maaliskuuta tapasimme komission ja siellä komissio on muuttanut kantansa parlamentin suuntaan. Ja huomenna on seuraava kolmikanta neuvottelutilanne. Ja annan esittelijälle puheenvuoron. Edustaja Winkler, olkaa hyvä. Uh, chairman, thank you very much. Uh, it is... Paljon kiitoksia tästä asiakokonaisuudesta on parlamentissa puhuttu jo pitkään. Sillä on menneisyytensä. Ja nyt meillä on perusteita olla toivekkaita. Ei niin, että tämä olisi jo huomenna selvitetty. Helppoa tämä ei ole. Mutta on asioita, jotka antavat toivoa saamamme tiedon mukaan. Ne odottaa merkkejä parlamentista. Ja tänään niin ja huomenna näitä merkkejä pitäisi antaa. Ollaan nyt sellaisessa tilanteessa, jossa parlamentin pitäisi tehdä päätöksensä. Voidaan hyvin odottaa, että neuvoston kunnianhimoa ei ole entisellään Hollannin puheenjohtajakauden jälkeen. Jos me tätä asetusta haluamme, ja enemmistö parlamentin ryhmistä haluaa konfliktimineraaleista työvälineen tai niihin liittyvän työ, niitä koskevan työvälineen Euroopan unionissa. Työväline, joka käsittelee sekä kaivannaistoimintaa että niiden prospekteerausta, niin sitten meidän pitäisi antaa merkkejä. Haluan tänään huomenna keskustelua ja toivon. Mistä tuon työsittelijänä, että Parlamentin pitäisi nyt antaa merkkejä joustavuudesta ja avoimuudesta, kompromissihakuisuudesta komission avulla. Meillä on komission ehdotus pöydällä, joka ei ole ihan sitä, mitä parlamentti olisi halunnut. Mutta nyt mahdollisuuksien ikkuna on auki kaksi kuukautta vielä. Ja luulen, että voimme löytää kompromissineuvoston kanssa. Se kiinni. Uskomatta, että tätä tietä kannattaa e-, edetä ja selvittää. Emme halua pysähtyä tähän. Kuten puheenjohtaja mainitsi, täällä on paljon asiakokonaisuuksia joissa emme onnistu neuvoston kannan muuttamiseksi, jäsenmaiden kannan muuttamiseksi. Tilanne on mielestäni toinen konflikti mineraalien suhteen. On muitakin asioita, jotka ovat jumissa neuvostossa. Mutta ihan sulussa mainitsin puheenjohtaja. Näyttää, että olemme valmistautumassa tärkeään keskusteluun Kiinan markkinatalous asemasta maailmankauppajärjestössä, joka on eh, erittäin kuumaperäinen. Olisi oikein hyvä, että meillä ei olisi näitä muita kansakokonaisuuksia tässä alla. Se voisi parantaa kykyämme kestellä tätä markkinatalouskysymystä. Toivottavasti me onnistumme huomenna neuvoston komission ja parlamentin kesken liputtaa merkkejä ja, ja saada laajan enemmistöryhmistä etsimään kompromisseja. Se kokonaisuus on tärkeä. Parlamentin rooli tulee olemaan tärkeä. Olen tullut lopputuloksen suhteen optimistinen. Mutta meillä täytyy olla samassa roolissa kun täytäntöönpanovaiheessa teknisiä menettelyitä on tärkeää, että parlamentille kansainvälisen kaupavaliokunnalla mahdollisuus valvoa täytäntöönpanoa ja pitää huolta siitä, että kun valmistellaan täytäntöönpanoa, niin asetusta ei vesitetä. Mä että, että teillä on tehtävänne tapanassa. Kiitän teitä työstä, että olette siis komission nyt kahtamaan meidän suuntaamme monimutkaisia teknisiä vuoropuheluita. Ja varmasti sama tukea sihteeristöltä. No. Kiitos oikein paljon. Gracias, presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin puhua tästä kolmikantaneuvottelusta koskien kauppaa välineille, joita voidaan käyttää kidutukseen. Puheenjohtaja kertoi eri, erittäin selkeästi tilanteesta. Haluaisin nyt vain esittää muutaman huomion. Ensinnäkin on tunnustettava esittelijän tekemä työ. Edustaja Shark on, Shark on tehnyt todella hyvää työtä ja ponnistellut ankarasti, jotta hän on saanut eri kannat kasaan ja ottanut vastaan eri ryhmien tekemiä parannusehdotuksia. Viimeinen kokous oli kuitenkin hyvin huolestuttava ajatellen neuvoston kantaa. Meidän on kaikkien oltava tietoisia siitä, että emme puhu yhdestä uudesta tiettyä tuotteita koskevasta asetuksesta, vaan kyseessä on tuotteet, joilla voidaan aiheuttaa kuolemanrangaistus, joilla voidaan tehdä sellaisia iskuja, joista valitettavasti kaikki hyvin tiedämme nyt iskusta, joita tapahtuu täällä meidänkin lähellämme. Neuvoston on todella nyt kuunneltava Euroopan parlamentin ja komission kantoja. Komissio tukee monia meidän ehdotuksia, niin että todella tätä kautta päästäisiin sopimukseen, koska me todella te, puhutaan sellaisesta tavarasta, jolla voidaan tehdä elämästä loppu, eikä näitä voida mitenkään hallinnollisen menettelyn kautta hoitaa, ei niitä pidä asettaa ihmisten hengen edelle. Haluaisin todella vedota neuvostoon niin, että, että neuvosto pohtisi uudelleen kantaansa ja olisi joustavampi sen suhteen, mitä parlamentti pyytää. Ähm, Helmut, haluaisin vielä palata konfliktimineraalikysymykseen. Haluaisin esittelijää kiittää ja myös puheenjohtaja siitä, miten tähän mennessä on pyritty edistämään Euroopan parlamentin enemmistön kantaa, pitämään yllä tätä neuvottelulinjaa. Kuitenkin haluaisin rehellisyyden nimissä myös sanoa, että tärkeää on selkeästi viedä tätä linjaa eteenpäin, mutta myös tässä kysymyksessä on tärkeää muistaa, että kyse on lähinnä sisällöstä – Eli sisällön laatu on tärkeämpi kuin aikataulu. Kyllä odotan neuvostolta huomenna selkeää viestiä. Mutta neuvosto on valmis ottamaan parlamentin kannan huomioon. Tämä on kai neuvotteluryhmän linja myös. Yhteisöllisesti on pyritty tätä linjaa ylläpitämään ja oletan, että huomenna tulevissa neuvotteluissa toimitaan myös näin, kun päästään sisältöön. Mutta ne jäämme odottamaan, mitä neuvosto esittää. Edustaja Fisas. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin halusin puhua näistä tuotteista, tavaroista, joilla voidaan aiheuttaa kuoleman rangaistusta tai kidutta. Euroopan kansanpuolueen tukee tässä edustaja Saakea. Mielestäni hän tekee erittäin hyvää työtä mekin olemme sitä mieltä, että meidän on pysyttävä neuvoston edessä erittäin tiukkana kyseessä, eli mitkä tahansa tuotteet. Meidän on todella korostettava tätä asiaa, kuten täällä Spinier sanoi, että nämä ovat äh, tavaroita, jotka voivat äh, aiheuttaa vakavia ihmisoikeusrikkomuksia. Meidän on oltava hyvin joustamattomia tässä asiassa. Meidän äh, olemme, olemme varmasti kaikki tässä samoilla linjoilla. Nyt haluaisin neuvostolta kuulla tästä asiasta. Kyllä neuvoston pitäisi suhtautua tietyllä tavalla joustavasti ja tukea parlamentin ehdotuksia. Genau, also wir bleiben bei... Aivan. Meillä on siis kanta, me pidämme siitä kiinni, pyrimme ajamaan sen läpi ja raportoimme, kun asiat etenevät. Kohta seitsemän, seurantaryhmien toiminta. Ensin Ukraina, 15. päivä. maaliskuuta oli kokous suurlähettilään ja kauppapääosaston edustajien kanssa aiheena ja kauppasopimuksen toiminta ilman, että oli mitään suurempaa uutta tietoa siellä saatavilla. Kiinnostavaa nähdä myös, mitä Alankomaissa yli huomenna tapahtuu kansanäänestyksen yhteydessä aika paljon kysymyksiä. Toivon, että Alankomaat ei jätä tässä EUn kurssia. Merkosur myös kokous 15. maaliskuuta. Kauppa-attaseat kokoontuivat Merkosurin osalta tuntuu olevan hiukan liikehdintää sen jälkeen, kun Argentiinan uusi hallitus on selkeästi ottanut kantaa. Ja myös Brasilian kanta on muuttunut niin, että voidaan intensiivisemmin lähteä neu- näihin neuvotteluihin. Ja sitten Turkkiryhmä kokoontui 16. päivä maaliskuuta. Tässä ei ole sen enempää tietoa tarjolla. 16. maaliskuuta myös Japanin ryhmä kokoontui. Meidän puoleltamme pääneuvottelija Maru Petisoda oli myös paikalla – ja harkinta mahdollisesta uudesta vauhdista tässä yhteydessä oli esillä. Japanin pysyvä esittelijä Pedro Silvan paikalla. Teidän puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. Kertoisin teille, että seurantaryhmän kokous oli Mauro Petticelli briefasi meitä viidennestä, viidennestä kierroksesta, joka oli Brysselissä. Japanin puolella on uusi neuvottelija, uusi suurlähettiläs, herra Hanada. Ja Maura antoi, kertoi hyvin, miten rakentava työn edennyt uuden näyttelijän kanssa – Komission raportti 15 kierroksesta on luettavissa kauppapääosaston verkkosivuilla, mikä on hyvä merkki sinänsä neuvotteluista. Japani on jopa tehnyt 70 luettelon, jossa on 70 prosenttia asioista, joista voitaisiin keskustella ennen kesää. Uusi kierros on jo ensi viikolla Tokiossa. Paljon liikehdintää emme odota ennen kesää, koska Japanin ylähuoneen vaalit pidetään silloin. Japani on sitoutunut Tyynemeren kauppasopimuksen ratifiointiin maatalous joka on herkimpiä kysymyksiä. Siinä me emme odota isompia muutoksia seuraavina muutamana viikkona. Uskon kuitenkin, että neuvottelut vauhdittavat merkittävästi vaalien jälkeen. 2016 on yhä toteutettava tavoite neuvotteluiden loppuun viemiseksi. Mutta tietysti tarvitaan vielä paljon, että saadaan tasapainoinen sopimus. Kiitos paljon. Viimeisenä seurantaryhmänä kokoontui 17. päivän maaliskuuta Israelin ja Palestiinan seurantaryhmä. Laaja keskustelu kauppapääosaston ja ulkosuudenhallinnon kanssa ja ulkoisten asiantuntijan kanssa myös. Pysyvä esittelijä ei voi olla paikalla, mutta piti tätä niin tärkeänä, että hän voi seuraavassa kokouksessa raportoida. Seuraava kohta kahdeksan. Filippainen valtuuskunta Kanadaan 21. 23. päivä maaliskuuta. Puheenjohtajana johdin tätä valtuuskuntaa. Me kävimme hyvin laajoja keskusteluita ottavassa kansalaisyhteiskunnan edustajien, kansalaisjärjestöjen edustajien kanssa. Kävimme keskusteluita kanadalaisten yrittäjien etuja ajavien eurooppalaisten myös. Me keskustelimme ammattiliittojen edustajien kanssa Kanadassa. Keskustelimme myös kauppaministerin kanssa ja Freelandin kanssa. Kävimme tiukkaa keskustelua ja myöskin Kanadan parlamentin kauppaa valiokunnan edustajien kanssa keskustelimme. Valitettavasti juuri toisena matkapäivänä järkyttävät Brysselin terrori-iskut tapahtuivat ja minä olin hyvin liikuttunut siitä myötätunnosta, jota kanadalaiset kollegat osoittivat yhdessä Kanadan parlamentin valtuuskunnan kanssa. Meillä oli hiljainen hetki ja monet poliitikot siellä ottivat osaa ministeri Freeland myös. Ja liput olivat siellä myös puolitangossa, eli todella siellä osoitettiin sitä, miten läheiset suhteet Kanadalla on Eurooppaan. Toinen osa matkaa, toteutui Montrealissa – Henkilökohtaisesti en voinut olla paikalla, kun olin pienessä leikkauksessa. Syy näkyy tässä käsipaketissa, mutta edustaja Schaake johti tätä valtuuskuntamatkaa. Siellä syntyi pieni ongelma, koska yksi osallistuja osallistui ainoastaan tuohon Montrealin osioon. Ja kun me olimme ottavassa, hän itse omissa nimissä järjesti Montrealissa ja Quebecissä lehdistötilaisuuksia niin, että tämä aiheutti tiettyä kiinnostusta Kanadan lehdistössä tiedotusvälineissä meidän matkamme suuntaan. Tämä johti siihen, että Quebecin ministeri ja Bombardier eivät olleet valmiita vastaanottamaan valtuuskuntaamme siksi, että tämä yksi jäsen oli valtuuskuntamatkalla mukana ja hän siis oman poliittisen ryhmänsä toimissa nimissään oli ottanut kantaa, mutta ei siis valtuuskunnan jäsenenä. Tämä oli hiukan hankala tilanne. Olen vakuuttunut siitä, että meidän tulee selvittää niitä periaatteita, jotka koskevat jäseniä, jotka osallistuvat valtuuskuntamatkoihin. Että toimittaisiin siis valtuuskunnan jäsenenä näillä matkoilla. Ja toisaalta, jos halutaan tällaisia omia lehdistötilaisuuksia järjestää, pitää selkeästi osoittaa, että kyseessä on tämän henkilön toiminta – tai poliittisen ryhmän eikä valtuuskunnan. Ja kolmenneksi minun pitäisi kyllä myöskin sanoa, että Euroopan parlamenttina meidän ei pitäisi antaa sanella meille sitä, ketkä osallistuvat valtuuskuntamatkoihin, ketkä eivät. Kyse on eri maiden, eri poliittisten ryhmien jäsenistä. Näin koostuvat valtuuskuntamatkat. Vähän hankala loppu siis, mutta kuitenkin näistä myrskyistäkin selvittiin avoimesti käsiteltiin ongelmat. Ja valtuuskuntamatka oli kaiken kaikkiaan menestyksekäs. Sisällöllisesti tietenkin erityisesti keskusteltiin SETA-sopimuksesta 29. päivä helmikuuta on saatu valmis teksti. Tämä oli siis lähinnä keskustelun aiheena ja totesimme, että erityisesti niiden muutosten kautta, joita on tapahtunut ICS-lupun kautta, monet kriittiset kysymykset Kanadassa on myönteisesti ratkaistu kriittistä diskurssia, jossa kyseenalaistettaisiin koko sopimus, kuulimme hyvin harvoin. Toki saimme joitain kysymyksiä, jotka liittyvät täytäntöönpanoon, työntekijöiden oikeuksiin, palveluiden asemaan. Näistä aiheista varmasti tarkkaan keskustellaan, kun päästään ratifioimaan tätä sopimusta. Mutta kaiken kaikkiaan kaikki poliittiset voimat suhtautuivat kovin myönteisesti tähän sopimukseen. Ehkä tämäkin osoittaa, että meillä on hyvin samantyyppiset arvot ja samantyyppisiä menettelyitä myös Euroopan ja Kanadan välillä. Ja myös monia kriittisiä kommentteja esitettiin etelän suuresta naapurista. On aivan selvää, että Kanada ymmärtää oman asemansa aivan toisin kuin Yhdysvallat. Näin voidaan sanoa. Tässä minun raporttini Jude. Thanks very much, Ben. Um... Kiitoksia. No, tämä oli varsin kattava näkemys valtuuskunnan matkasta, mutta kannattaa varmaan sanoa vielä pöytäkirjoja varten sekin, että kun jotakin kauheaa tapahtuu oman kodin lähellä, niin on oikein mukava olla jossain sellaisessa paikassa, jossa ihmiset ymmärtävät, kuinka kauhea tilanne oli. Saimme todella lämmintä solidaarisuutta ja tukea kanadalaisilta kumppaneiltamme Brysselin iskujen jälkeen. Brysselissä ja parlamentin eh, eh, ympärillä oli paljon ihmisiä, kun tuohon aikaan oltiin kaukana täältä, niin se oli aika kurja tilanne. Mutta on sanottava, että, että tämä kyllä vaikutti valtuuskuntaankin. Valtuuskunta oli enemmän poliittisesti fokusoitunut kuin kauppaan fokusoitunut, kun tässä puhuttiin y- y- yhteisistä periaatteista ja arvoista ja siitä, kuinka käsitellään asioita avoimissa yhteiskunnissamme, avoimissa talouksissamme, johon sisältyy myös vahva sitoutumus ihmisoikeuksiin. Tämä tuli hyvin selväksi, mutta myös kritiikkiä esitettiin, kun olimme tuolla Kanadassa. Kuulimme kritiikkiä kansalaisyhteiskunnalta on koskien näitä uuden sukupolven kauppasopimuksia. Ne ovat samanlaisia kritiikkiä kuin olemme kuulleet täälläkin Kanadassa. Kuultiin samoja huolia. Myös muilta toimijoilta kuulemme kritiikkiä. Meidän on pohdittava näitä asioita, kun puhumme CETA-sopimuksesta tulevina kuukausina. on varmaan tärkeää sanoa, sanoa tämä. En ollut Montrealissa, mutta olen varmaan tässä salissa nyt ainoa jäsen, joka oli tuolla mukana, vaikka kanadalaisessa lehdistössä tästä paljon puhuttiin, niin meillä oli hyvin rakentavia, hyviä kokouks- kokouksia kebekiläisten kanssa ja paikallisten ministerien kanssa, samoin pääneuvottelijan kanssa Quebecistä ja Quebecin työnantajaliittojen kanssa ja muiden kanssa että ei tämä valtuuskunta mitenkään suistunut raiteiltaan, niin kuin jotkut jäsenet ilmeisesti pyrkivät aikaan saamaan. Kyllä se vaikutti enemmän yksittäisiin henkilöihin kuin koko valtuuskuntaan. On varmasti hyvä pohtia tätä. Varmasti keskustelua tullaan käymään parlamentin sisällä siitä, kuinka tulevaisuudessa valtuuskuntia hallinnoidaan, kun tämän tapaisia tilanteita tulee eteen, mutta minun mielestäni yhden jäsenen käytös ei tehnyt tyhjäksi Euroopan parlamentin pyrkimyksiä kokonaisuudessaan Montrealissa. Meillä, meidät otettiin oikein hyvin vastaan ja kävimme rakentavaa keskustelua myös Quebecin virkamiesten kanssa. Tämän halusin todella läsnäolijana todeta teille. Kiitos. Hyvä. Seurana kohta yhdeksän. Tilapäinen valtuuskunta Ecuadoriin. Samanaikaisesti kun Kanadan matka järjestettiin, järjestettiin myös valtuuskuntamatka Ecuadoriin. Kolumbian sopimuksen keskusteluihin liittyen. Edustajat Fisas ja Scholz olivat matkalla mukana. Oikeastaan minun piti antaa nyt puheenvuoro edustaja Scholzille. Mutta edustaja Fisas, aloittakaa vaikka te. Gracias, presidente. Yo pensaba que estaba... Kiitoksia puheenjohtaja. Ajattelin, että Scholz on paikalla, mutta hänen ilmeisesti pitikin lähteä. Minun mielestäni tämä vierailu oli erittäin Hyvä. Scholz ja minä, Juten, olimme kaikki mukana tässä valtuuskunnassa. Ne kollegoista, jotka eivät aivan ole tässä asiassa kärryillä, niin haluaisin kertoa, että meillä on tämä GSP Plus-sopimus Ecuadorin kanssa. Se umpeutui vuonna 2014 viimeisenä päivänä ja sen jälkeen Tänään sovittiin uudesta sopimuksesta kahdeksi vuodeksi ja se päättyy tämän, tämän vuoden lopussa. Ecuadorhan hyväksyi sen, että se tulee mukaan vapakauppasopimukseen, joka meillä on Kolumbian ja Perun kanssa. Sopimus vaati myös näiden kahden muun hallituksen suostumuksen, ja tämä ei helpottanut neuvotteluja. Ecuadorin piti neuvotella näiden naapurimaiden hallitusta kanssa niin, että ne hyväksyisivät sen, että Ecuador tulisi mukaan vapaakauppasopimukseen. Tästä aiheutui tiettyä viivästystä. En tiedä, vaikuttaako tähän myös nämä iskut, että lykkäystä on tullut, mutta lopullinen hyväksyntä komissiolta on jo annettu ja nyt asian piti mennä neuvostoon tavan mukaisesti neuvostolla on noin kuuden kuukauden aika hyväksyä lopullisesti kyseinen asiakirja. Jos neuvosto tämän kuusi kuukautta ottaa, niin sitten tämän jälkeen asia tulee parlamenttiin ja mahdollista, että sopimusta ei saada allekirjoitettua ennen tämän vuoden viimeistä päivää. Strasbourgissa viimeinen istuntomme on muistaakseni 12. joulukuuta. Jos ei sopimusta saada allekirjoitettua, tästä tulee erittäin vaikea tilanne Ecuadorille, koska se merkitsisi sitä, että muutamien kuukausien ajan yritysten olisi maksettava tulleja. Näin ollen Ecuadorin viranomaiset ilmaisivat meille huolensa tästä asiasta. He, meistä pidettiin oikein hyvää huolta ja tapasimme hallituksen vara pääministerin ja useita ministereitä ja myös kansalaisyhteiskunnan jäseniä ja yritysten ja alkuperäisväestön edustajia tapasimme myös ja valtava enemmistö tukee tätä. Ehkä jotkut alkuperäiskansan edustajat ovat varauksellisia, mutta muutoin sopimusta pidetään erittäin tärkeänä. Erityisesti Ecuadorin hallitus pitää sitä tärkeänä. Presidentti Korea ei asetu ehdolle ensi kerralla, mutta siellä on vaalit tulossa ensi vuonna. Ja vaaleja ajatellen on todella tärkeää saada tämä vapaakauppasopimus hyväksyttyä. Meille osoitettiin, että siellä oltiin hyvin huolissaan siitä, että sopimus tulisi hyväksytyksi ennen tämän vuoden loppua ja sanoimme, että teemme kaikkemme, jotta neuvosto kiirehtisi niin, että kuuden kuukauden sijaan kolmessa kuukaudessa neuvosto saisi sopimuksen hyväksyttyä ja näin ei mitenkään jouduttaisi juostamaan parlamentin oikeuksista ja voitaisiin sopimus parlamentissa hyväksyä ennen vuoden loppua. Varapääministeri oli halukas tulemaan tänne Eurooppaan ja kuulemaan Euroopan viranomaisia. Edustaja Scholz kutsui kansainvälisen kaupan ministerin Ecuadorista tulemaan tänne valiokunnan kokoukseen huhtikuussa. Ja hän mielellään tämän hyväksyy. Kyseessä on ministeri Oliste ja hän voisi siellä kokouksessamme sitten kertoa huolestaan. Minun ja, Scholzin minun ja käsitys on aivan sama. Meidän on tehtävä kaikkemme, jotta näitä määräaikoja voidaan lyhentää, jotta Ecuador voisi allekirjoittaa sopimuksen ennen joulukuun viimeistä päivää tänä vuonna. Nyt on puhuttava neuvoston kanssa ja on todella korostettava sitä, että, että on, on pantava vähän vauhtia. Määräaikoja on lyhennettävä. Tämä on aivan mahdollista, koska sopimus on, on jo valmis. Nyt ei siellä ole mitään kovin tärkeitä asioita jäljellä. Yhden asian vielä tästä haluaisin sanoa, että tällä hetkellä Ecuadorin taloustilanne on hyvin monimutkainen. Öljyn hinta on laskenut merkittävästi se vaikuttaa vientiin ja tästä tulee erilaisia tulliesteitä eurooppalaisille tuotteille. Me olemme tietenkin tuominneet tämän tilanneet. Siellä nyt Ecuadorissa pyritään löytämään resursseja mistä tahansa ja yritetään sellaista vähän monimutkaisiakin mekanismeja, jotka merkitsevät ikään kuin tulliesteitä jonka osalta sanottiin, että EU suljettaisiin pois, mutta mielestämme se on kuitenkin toimi, joka on VTOn sääntöjen vastainen. Oli miten oli, niin tällaista ei Eurooppa voisi hyväksyä. Kyseessä ei ole se, että me olemme suljettu siitä pois, vaan me emme voi hyväksyä tilannetta, joka on VTOn sääntöjen vastainen. Ja tämän teimme erittäin selväksi Ecuadorin hallitukselle. Sanoimme myös, että mitään base suunnitelma ei ole, ei ole, mahdollista jatkaa nykyistä sopimusta ja sen voimassaoloa. Kyllä tämä viesti varmasti meni hyvin läpi, mutta, mutta todella kompromissina on se, että yritämme nopeuttaa ne neuvotteluja niin, että sopimus saadaan allekirjoitettua ennen vuoden loppua. Niin, mikään ei varmaan ole sitä vastaan, että aktiivisesti toimitaan. Helmut, oliko vielä lisättävää? Kiitos. Pönt. ehkä ihan lyhyesti täydentäen vähän. Täydentäen siis kollega Fisasin puheenvuoroa. Hän viittasi lyhyesti maan hankalaan taloustilanteeseen. Sitä voidaan painottaa vielä toisen kerran. Dollarista riippuvaisena taloutena. Tietenkin kun ajatellaan öljyn hinnan laskemista ja kaupan ehtojen heikkenemistä, niin nyt on todella suuret haasteet kauppapoliittisesti ja sisäpoliittisesti vastassa. Ajattelen myös Kolumbian valuutan arvon laskemista. Eli jos ajatellaan, miten, minkälaisia vientituotteita on tarjolla, niin – Ecuadorin pitää todella nyt olla kekseliäs siinä, miten tällaisessa tilanteessa selvitään. Erityisesti ajatellen myös sitä haastetta, mitä tapahtuu joulukuun jälkeen tänä vuonna, eli ensimmäinen päivä tammikuuta ensi vuonna. Jos mahdollisesti tulee otetaan käyttöön tuotteiden osalta, jotka tulevat EUn sisämarkkinoille. Oikeastaan kaikki keskustelukumppanimme, myös suorten yritysjärjestöjen edustajat, samoin kuin PK-yritysten edustajat, jotka edustavat solidaarista kestävää tuotantoa, kaakao, banaanit ja niin edelleen – kaikki viittasivat siihen, että näiden yritysten olemassaolo on nyt pelissä. Siksi tämä aikajana, joka meillä on nyt kumppaneina täällä Euroopan unionissa, on myöskin nähtävä niin, että käytämme ajan siihen, että painostetaan tarvittavaa tapaa neuvostaa. Voisin kuvitella, että Sinneberg puheenjohtajana ja me esittelijät kirjoittaisimme kirjeen Alankomaiden puheenjohtajakaudelle puheenjohtajalle ja viittaisimme talouskehitykseen ja pyrittäisiin nopeampaan tämän sopimuksen käsittelyyn neuvostossa, jotta parlamentilla olisi mahdollisuus myös pitää kiinni demokraattisista oikeuksistaan ja tämän sopimuksen tärkeästä tutkinnasta. Näin voitaisiin myöskin Ecuadorin viestiä sitä, että me suhtaudumme todella vakavasti siihen, että haluamme tukea maata kestävän talouskehityksen tiellä. Todella ällistyttäviä tuloksia on jo nähty. Ecuadorin hallituksen suunnittelu komission edustajien kanssa myös kävimme keskusteluita siitä, miten tällaisia vaikutusten arviointia toteutetaan samantyyppisesti kuin meillä EU:ssa. Kun ajatellaan yksittäisten alojen kehitystä tulevaisuudessa, haluaisin myös painottaa sitä, että meillä oli mahdollisuus tavata tietenkin monia ministereitä ja keskustella heidän kanssaan, mutta parlamentissa myös varapuhemiehen kanssa kävimme keskustelut ja myöskin kansainvälisen kaupan ja talouden valiokunnan varapuheenjohtajan kanssa. Ecuadorin kansalliskokouksessa ja siellä sanottiin, että kansalliskokous pitää myös hyvin tärkeänä sitä. Että parlamenttien ryhmät viimeistään lokakuussa pääsevät toteuttamaan tätä sopimuksen ajamista, että meillä olisi kahdenväliset suhteet toiminnassa ja voisimme yhdessä sitten ottaa vapaakauppasopimukseen kantaa. Samalla hän otti vastaan kutsun mahdollisesti ministerin kanssa tulla tänne. Eli sekä parlamenttipuoli että täytäntöönpano olisi mukana keskustelemassa tekstistä täällä valiokunnassa. Tapasimme myös monia kansalaisjärjestöjä. Tapasimme myös alkuperäisväestön edustajia ja saimme selvitettyä, miksi siellä oli varaumia, jotka selkeästi esitettiin että pelätään sitä omaa kestävää kehitystä, joka on viime vuosina lähtenyt liikkeelle, että se olisi uhattuna mahdollisesti tämän sopimuksen kautta. Erityisesti maatalousalalla on näitä pelkoja. Myöskin kaivannaisteollisuudessa kannetaan huolta alkuperäisväestöstä – ajatellaan, että tähän mennessä saavutettu edistys olisi näin uhattuna ja siksi poliittista syistä ei ole valmiita tukemaan tätä vapaakauppasopimusta. Me pyrimme ottamaan keskusteluissa tämän huomion, annamme kattavan raportin käyttöön ja olemme totta kai käytössänne myös, jos haluatte keskustella edelleen. Tässä yhteydessä haluaisin vetäisi vaikeria lähettilästä Euroopan ulkosuhdehallintoa kiittää. Saamme todella loistavaa tukea siellä paikan päällä. Samoin kun tulkit olivat suureksi avuksi. Siellä oli kahdeksan tuntinen ohjelma, joka päivä kaksi tulkkia vain, joten todella tulkit olivat tärkeässä roolissa jotta tämä matka toteutui hyvin. Ja sihteeristön edustaja kiittäisi myös siitä, että matka valmisteltiin niin hyvin, saimme niin hyvää tukea tässä. Tässä kaikki. Kiitos. Herzlichen Dank, Helmut. Sydämiset kiitokset, Helmut. Viimeisessä kohdin painottaisin samoin tuota, että matkat, jotka ovat toteutuneet viime aikoina, on todella loistavasti – järjestetty ja sydämestä kiitokset sihteeristölle. Jatkakaa samaan malliin. Kiitos. Ja sitten tuon kirjeeseen tehdään niin. Kirjoitetaan kirje Alankomaille puheenjohtajan valtiolle. Voisimmeko saada vähän vauhtia tämän asiaan, jotta voidaan pitää aikataulusta kiinni ja voidaan parantaa tätä, tätä ikävää tilannetta Ecuadorin osalta. Hyvä, kiitos. Sitten esityslistan kohta 11. Ja, ich könnte noch sagen, dass... Ai niin. Valtuuskuntamatka Turkkiin ky- kohta 10. Tämä piti järjestää 29.31. maaliskuuta turvallisuussyistä. Tämä matka peruttiin. Te kaikki tiedätte, minkälainen tilanne on ollut Istanbulissa terroristiiskujen takia. Tilanne on todella huolestuttava. Kohta 11. Näin, ai tiellä, tiellä istuttekin. Ensin vähän taipana. No lähdetään liikkeelle, hyvät kollegat. Tämähän on jännittävä esityslistan kohta Monissa kauppasopimuksissa on keskusteltu paljon investointipolitiikasta ja nyt jos katsotaan taaksepäin, niin Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen vuodesta 2009 olemme saaneet vastuun kannettavaksi myös investointisopimuksista ja näin parlamentti myös kantaa vastuunsa siitä, että seurataan näiden sopimusten tilannetta joko hyväksytään tai hylätään tällaiset sopimukset. Meillä on lainsäädäntö hyväksytty vuonna 2012 grandfathering lainsäädäntö, eli olemassa olevat kahdenväliset investointisopimus. Tässä yhteydessä annettiin komissiolle selkeä viesti siitä, että pitäisi katsoa näitä kahdenvälisiä sopimuksia ja komission suunnitelmissa näin, että tätä työtä ajateltiin toteuttavaksi vuonna 2020. No tässä kai voidaan pohtia myös sitä, olisikohan mahdollista hiukan tätä nopeutta. Ja toiseksi lainsäädäntö, joka liittyy siihen, jos EUn tai jäsenvaltioiden suuntaan nostetaan mukaan, eli lainsäädäntö taloudellisesta vastuusta. Lainsäädäntö hyväksyttiin vuonna 2012. Ja nyt olemme siinä vaiheessa, että oikeastaan investointisuojavälineestä keskustellaan sen jälkeen, kun laajasti tätä aihetta on käsitelty myös toisaalla. Viisi erityisen tärkeä seikka minun mielestäni. Ensinnäkin voitaisinko, hank- äh, voitaisinko pohtia oikeudellisia puitteita ja täytäntöönpanoa. Ja tähän liittyy toisaalta myös se, mitä kokemusta on kerätty investointipolitiikasta Lissabonin sopimuksen voimaanastumisen jälkeen. missä on epäonnistuttu, missä on onnistuttu, mitä haasteita meillä on. Ja ehkä kolmanneksi vielä voitaisiin pohtia energiakysymyksiä. Muistatte varmasti, että energian osalta Euroopan unioni on tehnyt ainoan sopimuksen, jossa on omanlaisensa investointisuoja ESDS. Emme kaikki olet tästä vastuussa. Tämä taisi olla jo vuonna 1994, kun parlamentilla ei tätä toimivalta vielä ollut. Mutta tämä on ainoa sopimus, jonka Euroopan unioni on ISDSn kerran tehnyt. Ja sitä tarvitaan käyttää eniten tällä hetkellä. 89 tapausta taitaa olla tähän energian peruskirjaan nyt liittyen. Joten tätä kannattaisi varmaan pohtia. Miten suhtaudumme tähän asiaan? Erityisesti siksi, että nyt olemme edenneet hiukan tässä keskustelussa verrattuna tilanteeseen vuonna 1994. ics ehdotus hän on oikeastaan liikettä päinvastaiseen suuntaan. Ja nyt voitaisiin pohtia, pitäisikö energiaa peruskirjan osalta myös ajatella ICS-järjestelmää. Neljänneksi. Entä EUn sisäiset kahdenväliset investointisopimukset? Onko vielä oikein, että Lissabonin sopimuksen jälkeen jäsenvaltioiden kesken on tällaisia investointisopimuksia. Ja viides kohta. Entä jäsenvaltioiden sopimukset kolmansien maiden kanssa? Eikö tässäkin komission pitäisi pohtia sitä, pitäisikö isäsjärjestelmien olla sitovia. Vaatia niitä siis jäsenvaltioiden puolelta. Viisi kysymystä, onkaan teillä vastauksia. Mukava, että olette täällä paikalla. Ja, vielen Dank. Ich kann es wenigstens probieren. Aina voi yrittää. Aloitan kysymyksiin vastaamisen ainakin. Ehkä myös heijastelen sitä, mitä sanoitte. Kaupatiedonannossamme, työohjelmassamme komissio teki selväksi, että tämän komission kaudella pitäisi tarkastella investointipolitiikkaa yleisesti uudestaan. Sanoit, että siemen Se on vielä tulevaisuudessa, mutta olen oikein iloinen aloittaa tämä keskustelu nyt, koska jotkut teemat, jotka nostit esille, ovat myös meillä mielessämme. Ensiksi puhuisin tästä oikeudellisesta keikosta. Meillä on kaksi perusasetusta. Kerro vähän niiden toiminnasta ensin. Ja tämä on tämä toinen kohtanne. Yleisvaikutelma on kuitenkin, että Siirtyminen kaiken kaikkiaan on ollut aika sujuvaa. Eniten keskustellaan yhdestä oikeudesta kohdasta, ei parlamentin kanssa, vaan jäsenvaltioiden kanssa. Se on artiklan 207 oikeudellinen sovellusala, eli suorat ulkomaiset in- portfolioinvestoinnit. Komission kanta on selkeä näkemys, että artikla 207 puhuu suorasta ulkomaista investoinnista. Sitten Singapore-tapaus on kuuma peruna, että siinä olisi epäsuora kompetenssi myös portfolioinvestoinnista, koska meillä on 63-66 äh, artiklonen pohjalta investoijien suhteen mandaatti, ja se, missä on katsottu, on myös 203 artiklan alaista, 207 artiklan alaista, 92 artiklan alaista tulkikorkeaa. 3.2 artiklan mukaista korjaa vielä kerran. Minä voin puhua vähän poikkeamista ja myös implikaatiosta. Astuksen ää, äh, voimaan astumisen jälkeen, 2015 jälkeen, olemme komissiosta myöntäneet 80 lupaa nämä 36 päätöstä toteuttavat ja jatkaa neuvotteluita, voivat jatkaa vanhaa neuvotteluita tai käydä uusiin neuvotteluihin. Ja tämän lisäksi meillä on päätöksiä, jotka koskevat äh, keskeytyksissä olevia neuvotteluita tai neuvotteluita, jotka ovat alkaneet ennen Lissabonin sopimuksen täytäntöön voimaan astumista. Meillä on kaiken kaikkiaan 80 myönteistä lupaa, mutta meillä on myös 80 lupaa, jotka ovat vielä käsittelyssä. Siis hakemusta, jotka ovat vielä käsiteltävänä. Ja olemme sanoneet, että kun me pyrimme tekemään suuria uudistuksia, emme halua antaa lupaa jäsenvaltiolle. Odotamme, mitä keskustelussa tapahtuu ensin. Eli lupia ei ole annettu aika pitkään aikaan saadaksemme selkeän kuvan, mitä EU-politiikkaan perustuva muutos merkitsisi näille luville. Sitä on joitakin, joihin lupia ei myönnetty, koska ne ovat selkeästi astuksen kanssa ristiriidassa, joko ne olivat riittämättömiä peruspolitiikan kannalta, tai sitten ne eivät ole yhdenmukaisia neuvottelupäätösten kanssa. Kuten tiedätte, heti kun me pyydämme neuvottelulupaa, lupaa, syntyy eturistiriita eikä uusilla neuvotteluilla pidä samalta alueelta antaa lupaa. 40 prosenttia lupia, jotka on myönnetty, eivät siis koske täysin uusia sopimuksia. Kysymys on lisäpöytäkirjasta muutoksista, joita valtiot ovat pyytäneet jo. Tästä on jonkun verran aikaa. On pyrkimys myös ää, uudelleen rukata sääntöjä oikeustapausten mukaan, erityisesti esimerkiksi rahaliiton sääntöjen mukaisesti. Tässä on kokonaiskuva. Haluaisin nopeasti lisätä, että Lissabon sopimuksen hupun jälkeen jäsenvaltiot kiireesti pyrkivät saamaan muutoksia. Tämä tahti on laatunut jos nykyneuvotteluita tarkastelleet, ja nämä ovat tarkemmat luvut, ja jos nykyiset suorien investointien neuvottelut ja muut vastaavat neuvottelut saadaan loppuun, me korvaamme noin 200 jäsenvaltioiden sopimusta, investointisopimusta. Se on aikamoinen nippu, ja vaikka emme saa kaikkea yhdellä kertaa tehtyä, jos me nämä suorat tai äh, kahdenväliset neuvottelut viedään loppuun, niin <clears throat> tämä harmonisoi tilannetta. Tätä ei ole vielä tehty kokonaan, mutta olemme oikealla tiellä. Uudet sopimukset, joita ei ole vielä ratifioitu, ja sellaista, jossa on voimanastamislauseke. Niissä olemassa olevat jäsenvaltioiden sopimukset ajetaan alas. tämä jäsenvaltioiden se, sopimukset, niitä valtava verkkosto, joiden säännökset joskus ovat ristiriidassa EUn kanssa, sitä me olemme korvaamassa. Kolmas kysymykseni koski energia peruskirjaa koskevaa sopimusta. tässä kysymys myös, miten tämä, miten tämä kytköksissä jäsenvaltioiden oikeusjuttuihin. Energiaperuskirja valtio 94. Siellä että monet ajattelevat, että se oli ihan viimeistä sopimusteknologiaa. Erityisesti pyrittiin antamaan erityistä suojaa kaupalle silloin, kun oikea suoja Euroopassa ja Itä-Euroopassa ja maissa tuolloin sitä tasapainoteltiin markkinoille pääsykysymysten kanssa ja, ja sitten investointien kanssa, jotka virtaisivat näihin maihin, kun poliittinen järjestelmä muuttuu. Tämä klassinen sopimus. Näemme, että sen fokus on nyt vähän muuttunut. Koska siellä liittyy paljon oikeusjuttuja, jotka eivät liity sopimuksen perustavoittuun tavoitteisiin, vaan kysymys on investointisääntöjen soveltamisesta EU-ssa. Tämä merkitsee sitä, että sopimus oli se on ollut hyödyllinen. Meillä on jotakin oikeasti, jotka kastavat, että sopimus on ollut oikein hyödyllinen. Mutta varmaan pyrit kysymykseen meitä sopimusten uudistaminen ja sopimushorisontin muuttuminen merkitsee energiaperuskirjalle. Me perehdymme tähän kysymykseen tällä hetkellä. Emme ole ainoita, jotka teemme niin. Meidän täytyy pohtia, mitä tehdä sille. Olemme myös useamman kerran keskustelleet energiaperuskirjan sihteeristä kanssa, mitä pitäisi tehdä status quolla on ongelmansa, koska jotakin määritelmiä on muutettu tämän jälkeen. Öö, sopimuksen uudistaminen on yksi vaihtoehto. Energiaperuskirjasopimusta voitaisiin myös hyödyntää monenkeskeisissä sopi- neuvotteluissa osana uutta politiikkaa, mutta täytyy nyt tehdä selväksi, että tämä olisi pitkän aikavälin tavoite. Ja tarvitsisimme muiden apua. Muistatte varmaan, että Japani, jonka käydään rinnakkain keskustelua näistä uudistuksista, on yksi melkein peruskirjan sihteeristön tärkeitä maita. Kysymys on, miten saataisiin nämä muut isot maat mukaan, niin tämä kysymys on vielä avain. Meidän täytyy tarttua tämän asiaan, mutta miten täsmälleen sitä en pysty sanomaan. Mä en täällä vähän lisää pohjatyötä. Tässä on yksityiskohta, että ei ole selkeästi ehkä viestitty. Meillä on mandaatti energiasopimuksen uudistamiseksi. Mandaatti on aika kapea. Mutta tässä on avaus. Me emme aloita tyhjästä. Me käyttää tänne mandaattia. Kun japanilaiset ovat puheenjohtajamaana ja ja Japanilla kanssa ollaan tekemässä investointineuvotteluja, ja heidän täytyy päättää, kuinka auttavaisia he haluavat olla tässä toisessa prosessissa. Seuraava kohta, puheenjohtaja, jota haluaisit valaistavaksi, on EUn sisäiset kahdenväliset investointisopimukset. Faktat ovat selkeät. Varmasti tiedätte, että kantamme on selkeä. meidän mielestä EU sisänsä kahdenvälisiä investointisopimuksia ei pitäisi olla. Olemme aloittaneet viime vuonna rikkomusmenettelyt viittä jäsenvaltiota vastaan. On olemassa noin 200 Euroopan sisäistä bit-investointisopimusta. Selvittelemme, mitä pitäisi tehdä jäsenvaltiolla on kaikenlaisia näkemyksiä. En nyt puhu Saksan puolesta täällä. Tässä määrin nämä näyttävät olevan vaikeita, mutta tässä saattaa varmaan se, että mutta on myöskin sellaista näkemystä, että tätä järjestelmää kannata jossa jatkaa. DG Fisma mitä se tekee nyt? Jos ajatellaan neuvoston keskustelua ja komission keskustelua jäsenvaltioiden kanssa, kysymys ei ole oikeastaan siitä, mikä on juridisesti mahdollista vai ei. Meidän kannallamme on myötätuntoa että meillä on EU-sopimus, perussopimusartikloita, jotka menevät päällekkäin, mutta tässä on kyllä ihan käytännön asiasta kysymys. Meillä on ollut sopimuksia, mitä tehdä, jos niiden tarjoamaa suojaa ei ole. Se on ihan hyödyllinen keskustelu jossakin oloissa. Me nyt komission sisällä. Olisiko jotain muuta kuin kattava kahdenvälisten investointisopimusten järjestelmä, joka voisi auttaa investointia jossa Mutta on selvää, että jotkut jäsenvaltiot etsivät muita välineitä – tämä prosessi jatkuu tälläkin hetkellä. Ja siitä tulee varmasti enemmän tai myöhemmin konkreettisia ehdotuksia. Ja nyt viimeinen kysymys. Se on yhtä relevantti. Mitä uudistusprosessilla on merkitystä jäsenvaltiota kahdenvälisten investointisopimusten kanssa, jotka on tehty kolmansien maiden kanssa? Ja mainitsin tässä, mitä alussa mainittiin, monet näistä uudelleenneuvotteluista, joista meiltä on pyydetty lupaa. Perusvat jotka tulee meidän tehtäviksi. Ja tässä on se, että jäsenvaltiot ovat pyytäneetkin näitä asioita. Se Euroopan rahaliitto. Jotakin sääntöjä on siinä mahdoton toteuttaa, koska nämä päämään siirtolaiset ovat absoluuttisia ilman mitä valvontaa, mutta näin ei voi enää tehdä. Ja me pohdimme asioita vähän samalla tavalla. On niitä julistuksia, jotka koskevat esimerkiksi valtion tukea, ovat sopimukset mennä valtionapupäätösten yli ja meidän selkäkäytämältä näin ei ole. Sitten poliittisia, ei juristi kiinnostavia, mutta poliittisesti kiinnostavia mitä tulevaisuudessa pitäisi sallia, vaikka se ei olisi juridisesti kiellettyä, vaan koska se ei ole peruspolitiikkamme kanssa yhdenmukaista. Tässä on esimerkiksi TTIPistä ja jossakin muista neuvottelusta, joita ollaan käymässä. miten voisimme toimia joko investointituomioistuimen pohjalta eikä ad hoc välimiesoikeusjärjestelmän pohjalta – kun jäsenvaltiot ovat antaneet luvan, niin meillä oli mukana, mutta mitä tapahtuu, jos jäsenvaltiot suoraan antavat luvan tällaiselle? Kysymys on, kuinka pitkälle meidän pitäisi mennä. Uudella järjestelmällä on laaja hyväksyntä. Kaikki eivät ole tälläkään samaa mieltä, mutta meillä on uudessa järjestelmämme järjestelmällämme on aika paljon tukea. Siksi mietimme näitäkin kysymyksiä. Ja tämä näkyy luultavasti tulevissa lupamenettelyissä, mutta en voi kertoa, mitä tuloksia niistä tulee, koska keskustelut ovat vielä käynnissä. Jos sallitte, lopetan tähän. Keskusteltavan enemmänkin. En halua kuitenkaan puhua liian pitkään. Meillä kuuntelen teidän ideoita. Kiitos oikein paljon. Ja nyt ensin poliittiset ryhmät. esimerkiksi läsnä oleva on ryhmä Jude. Um, thank, thanks very much and um, thanks. Kiitoksia. Suuret kiitokset tästä alustuksesta. On oikein kiinnostavaa nähdä, kuinka pitkälle komissio on mennyt eteenpäin investointipolitiikka keskustelussa. Tämä on pitkälti seurausta näistä huolenaiheista, joita tämä parlamentti on nostanut esille ja myös julkinen keskustelu investointisopimusten ympärillä. Se on osoittanut ihmisille, että huolien esille tuominen EU-politiikan osalta voi saada vaikutusta aikaan ja uudistuksia Euroopan unionin politiikkaan. Omassa maassani, kun ihmiset puhuvat siitä, kuinka EU kehittyy, on muist- tärkeää muistuttaa siitä, että poliittiseen prosessiin osallistuminen on tapa muuttaa politiikkaa. Tämän halusin aivan alkuun todeta, mutta tässä on vielä kyllä toki pitkä matka mielestäni investointipolitiikan kehittämisessä. Kaksi kysymystä. Ensinnäkin, tämä saavutettujen etuuksien säilyttämislauseke. Siinä todetaan, että silloin kun on EUn investointisopimus korvaa kahden keskisen investointisopimuksen kolmannen maan kanssa, niin näissä tapauksissa, joita nyt tarkastellaan, meillä on investointisopimuksia, jotka odottavat ratifiointia. Onko tässä tehty katsausta siitä, kuinka monta kertaa ollaan kor- korvattu valtion valtion riitojen ratkaisu, sijoittajavaltio ratkaisujärjestelmillä. Tällä hetkellä on usein näitä valtion keskeisiä riitojen ratkaisumenettelyjä vanhemmissa sopimuksissa ja sitten uusiin tulee ISDS. Olisi kiinnostavaa tietää, onko nyt niin, että maat ikään kuin upgradeataan tai jotenkin nämä sopimukset muutetaan EU-investointi sopimusten kautta. Sitten toinen kysymys, kun kyseessä on valtion sisäinen, valtioiden välinen riitojenratkaisumenettely, on keskusteltu paljon investointipolitiikasta ja erityisesti seurauksena ISDSn ongelmista, joita investointiasianajajat ja muut ovat havainneet ja todenneet, että tällainen valtion keskeinen eh, riitojenratkaisu ja kansainvälinen järjestelmä on arvioitava uudelleen – onko trade pääosastossa tämä asia, joka on agendalla vai ollaanko nyt täysin tällä yhdellä raiteella, jonka kautta halutaan luoda erillinen kansainvälinen tuomioistuin? Voisimmeko käyttää paremmin kansainvälisiä oikeudellisia välineitä, joita meillä on käytettävissään me? Ajatteletteko nyt näissä laajemmissa pohdinnoissa, kun äh, Ajatteletteko näitä, kun pohditaan laajemmin EUn tulevaa investointipolitiikkaa? Kue. Kiitos Sörnän koe, Helmut. Minäkin haluaisin kiittää tästä briefauksesta. Tyden tavoin minäkin haluaisin kysyä, kun tiedetään, että meidän ryhmällä on sinänsä ongelma ISDS-järjestelmän ja uuden ehdotuksen kanssa, kun logiikka ei ole tässä muuttunut. Siksi kysymykseni. Eikö meidän pitäisi palata siihen kysymykseen, että valtioiden välinen tai yksityisen ja valtion, tästä voitaisiin keskustella, noiden kiistojen pitäisi mennä tavallisiin tuomioistuimiin niin, että käytetään nykytuomioistuimia omissa jäsenvaltioissa, jotta voidaan käsitellä näitä kysymyksiä, kun kiistaa syntyy. Eli miksi pitää nyt keksiä ja luoda tällaisia uusia sääntöjä, jotka antavat investoijille uusia oikeuksia. Sitten saavutetuista eduista. Puheenjohtaja, totta kai mainitsitte sen, että me emme ole tässä syypäitä, kun tästä on jo muutama vuosi kulunut, mutta haluaisin kuitenkin muistuttaa siitä, että kun viimeksi keskusteltiin viime kaudella näistä saavutetuista eduista, tästä aiheesta keskusteltiin ja silloin oli jo mahdollisuus, että voitaisiin uudelleen tarkastella näitä grandfathering saavutettujen näyttöjen sääntöjä. Voitaisiin katsoa ISDS-järjestelmää tältä pohjalta. Tämä keskustelu eu olisi voinut johtaa toisenlaiseen tilanteeseen kuin tilanteemme tällä hetkellä ISDS-keskustelussa. Ja sitten kolmanneksi Kiina. Nyt on muita kumppaneita, joilla on vanha mekanismi, joka on meiltä. Onko semmoista maista, jotka ovat tottuneita tähän. Miten kohdellaan näitä maita sillä aikaa, kun uudistuksia tehdään meillä? Mikä tässä on komission kanta? Kiitos. Mielenkiintoisia kysymyksiä. Saksa esimerkiksi on 2005 Kiinan sopimuksessa ottanut vanhan ISDS-järjestelmän käyttöön vihreät skakelle for the present. Kiitoksia, kiitoksia myös tästä esityksestä. Jos nyt jäsenvaltioiden kanssa tästä keskustelusta, niin olisi kiinnostavaa, että pohtisit, pohtisitte laajempia kysymyksiä ja olisi kiinnostavaa tietää, miten jäsenvaltiot reagoivat ICS-investointituomioistuinjärjestelmiin tai muihin mahdollisuuksiin, joita olette esitelleet. Sitten tästä saavutettujen etuuksien säilyttämislausekkeesta. No, me olisimme halunneet raukeamislausekkeen esittelemme taholta näihin kaikkiin sopimuksiin. Nyt, nyt meillä on edelleen paljon näitä kahdenvälisiä PIT-sopimuksia. Oletteko sitä mieltä, että oli virhe, että tällaista rauhoikkäämislauseketta ei otettu kaikkiin PIT-sopimuksiin mukaan? Kuinka jäsenvaltiot ovat reagoineet suositukseen, jonka annoitte jäsenvaltiolle koskien uusien BIT-sopimusten äh, lupia? Sitten liittyen tähän SETA-keskusteluun ja väliaikaisen sopimuksen toteuttamiseen, mitä komissio ajattelee siitä, onko ISTS on ainoastaan EUn toimivaltuuksiin kuuluva asia vai oletteko sitä mieltä, että kyseessä on seka toimivalta? Ima. Eh, gracias, presidente. Yo quería... Kiitoksia puheenjohtaja. Kaksi huomiota. Haluaisin tietenkin kiittää teitä tästä puheenvuorostanne. Ensimmäinen kysymys. Tulin juuri takaisin Singaporesta Singaporen hallitus on hyvin huolissaan siitä, että neuvotteluprosesseja avataan ja se vaikeuttaa sopeuttamista uuteen ICS-järjestelmään. E Matkalla mukana olevat jäsenet selittivät selkeästi Euroopan parlamentin kannan – sanoimme, että on mahdotonta, että Euroopan parlamentti tukisi sellaista sopimusta, jossa ei olisi uutta järjestelmää mukana. Ja sitten tämän pohdintani. Niin minulla oli sellainen vaikutelma, että he eivät ole oikein kärryllä siitä, millainen järjestelmä on ja kuinka tämä kaikki toimii ja miksi on niin tärkeää, että, että järjestelmää voidaan sopeuttaa. Haluaisin tietää, mikä on teidän käsityksenne tästä. Sosialistit ja demokraatit Euroopan parlamentissa me puolustamme selkeästi sitä, että meidän on edettävä monenkeskeisyyttä kohti. Ei ole mitään järkeä, että otetaan jälleen käyttöön sellaisia mekanismeja, joissa jokainen sopimus on solmittava erikseen ja on otettava erikseen mukaan nämä riitojen ratkaisujärjestelmät sijoittajien valtioiden välillä. Tästä vinkkelistä Ymmärrän kyllä, että komission ehdotus menee juuri tähän suuntaan. Millainen strategia tässä otetaan käyttöön niin, että VTO voisi todella olla johtoasemassa ja suojella ja puolustaa ja suunnitella sellaisen mallin, joka olisi homogeeninen ja oikeudenmukainen kaikille maille riippumatta siitä, mihin investointeja tehdään. Kiitoksia. Merci. Euh, Kiitoksia. Niin, en tiedä, en, on, en ollut Kanadassa mukana. Meillä Guella ei ole paikkaa valtuuskunnassa, mutta oliko teille siellä matkalla sellainen selkeä vaikutelma, että kyseessä on mm, että kun Kanada on niin vakavasti otettava tasavalta, että olisi todella tärkeää suojella eurooppalaisia yrityksiä kansa, kanadalaiselta oikeudelta, että, että todella voitaisiin oikeuttaa tällainen erikoisjärjestelmä näiden yritysten suojelemiseksi. Sitten komissiolla kysymys, kun näitä sopimuksia on yhä enemmän, joskus mukana on ISDS-järjestelmä, joskus ei. Mitä tässä tilanteessa tapahtuu komission jäsenen lupaukselle edetä kohti monenkeskistä järjestelmää mukaan lukien sijoittajien suoja. Koska jos nyt äh, näitä, jos näitä sopimuksia aina tehdään, eikä koskaan luvata, että nämä sopimukset kerättäisiin monenkeskisen järjestelmän, niin on todettava, että koskaan ei tällaisen monenkeskisen järjestelmän päästä. Sitten vielä kolmas asia. Nyt pitäisi ottaa vähän etäisyyttä ja arvioida tilanne, että onko niin, että ISDS-järjestelmät ovat vaikuttaneet investointien määriin. Tähän mennessä kaikki tehdyt tutkimukset osoittavat, että investointien suojelu tietenkin e, e, kasvattaa volyymiä, mutta mikään tutkimus ei tähän mennessä ole vahvistanut, että se, että olisi ISDS äh, järjestelmä, jolla suojataan siis investointeja, ei ympäristö, että se mitenkään vaikuttaisi myönteisesti investointien volyymiin. Kun katsotaan niin viime vuosien investointeja Euroopassa maakohtaisesti, niin ei mitenkään saa sellaista vaikutelmaa, että investoinnit olisivat jotenkin linkitettyjä tähän mekanismiin. Onko teillä sellainen tutkimus, jonka kautta nähtäisiin tämä seuraus tai nähtäisiin, että mitään syy-seurausvaikutusta ei ole ISDS-järjestelmän ja investointien määrän välillä? Ja, <clears throat> ich würde... Niin. Minulla olisi vielä kolme täydentävää kysymystä. Ensimmäinen liittyy Jännekin esiin tuomaan. Meidän tehtävämme on ei ainoastaan ajaa investointisuojapolitiikkaa, vaan investointipolitiikka myös. Saada ulkomaisia suoria investointeja Eurooppaan, eurooppalaisia investointeja muihin maihin. Kun tämä voi tukea kestävä talous kasvaa. Minkälainen tämä yhteys on? Onko todella kestävästi osoitettu, että nämä mekanismit vahvistavat investointeja vai pitäisikö olla muita menetelmiä, jos tavoitteena on investointien lisääminen? Tämä on tällainen hyvin defensiivinen kanta lähdetään suojelemaan, mutta ei lähdetä offensiivisesti tukemaan investointipolitiikkaa, investointitoimia tiettyjen toimien tukemisen kautta. Toiseksi. ICS-järjestelmä, josta nyt on keskusteltu, on askel oikeaan suuntaan mielestäni. Mutta voiko nyt olla niin, että tämä järjestelmä toteutuu eri muotoisina. Jos verrataan vaikka Vietnamia, SETA ja TTIP-ehdotusta ICS, niin monissa kohdin on kyllä merkittäviä sisällöllisiä eroja. En halua kaikkia lähteä tietenkään tässä luettelemaan, mutta niitä on kuitenkin pitkä rivi. Onko tässä järkeä, jos ajatellaan, että mielessä on kuitenkin nyt se, että saataisiin kansainvälisen järjestelmä, kun kolmen sopimuksen kesken on jo niin erilaisia lähestymistapoja. Ja sitten lopuksi Singaporeen vielä. Jos olemme sitä mieltä, että Kanadan osalta pitää jotain merkittävästi muuttaa, niin Singaporen osalta sitten tietenkin myös. Onko komissio ollut yhteydessä jo Singaporeen? tässä mielessä. Olkaa hyvä. Yes, thank you. Thank you for these questions. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Teen parhaani vastatakseni. With the question from Curtin Darling. Ehkäpä aloitan tästä Curtin Darlingin kysymyksestä. Tässä on ehkä ollut pieni väärinkäsitys. Itse asiassa ei ole kysymys siitä, että korvattaisiin valtion ja valtion järjestelmät tällaisen tuomioistuinjärjestelmän kautta eu tavassa Meillähän on EU-ssa myös tällainen valtioiden välinen ja VTOssa on erilainen täytäntöönpano, mutta me voimme myös ottaa näitä valtioiden välisiä tapauksia investointisuojasääntöjen alle. Jotkut VT-sopimuksista, no minulla ei ole nyt tästä kokonaisvaltaista katsausta, mutta joissakin niissä on tämän tyyppisiä mekanismeja mukana. Minun näke, näkökulmasta, niin pointti on vähän eri. Meidän on nyt pyrittävä tekemään työtä niin, että saadaan aikaan ennalta, ennakoittavaa vakaa tuomioistuinjärjestelmän kaltainen järjestelmä. Tällainen VTO on valtioiden välinen järjestelmä. Tähän mekin pyrimme tässä järjestelmässämme uuttuutena. Tässä investointeja valtioiden suojajärjestelmässä. Pyrkimys on päästä tällaisen lähes perinteisen järjestelmän. Tietenkin valtioiden välillä on myös muita kansainvälisiä elimiä, joita voidaan käyttää ei ole kyse ainoastaan VTOsta. Ja tästä syystä tietenkin on todettava, että emme ole mitenkään luopuneet monenkeskeisyydestä, emme näiden keskeisten sääntöjen osalta, emmekä myöskään riiteen ratkaisun osalta. Mutta se nyt on vain tosiasia. Meillä on jo 1500 BIT-tä eh, jäsenvaltiossa, ehkä 300. Meidän on todella pikkuhiljaa suurennettava tätä Big Bang-teorian. Voidaan tähän soveltaa olisi siis tärkeää päästä nopeasti eteenpäin. Me teemme mitä pystymme, mutta muiden on seurattava meitä. Täällä tuli kysymys, joka koski sitä, mikä meidän strategiamme on. Tähän palaan vähän ajan päästä. Täällä esitettiin kysymyksiä siitä, että logiikka ei ole muuttunut, vaan sitä paikalliset tietotuomioistuimet ja niin edelleen. Tästä olemme monen kertaan keskustelleet Eikö tässä mitenkään ole tarkoitus korvata yhtä toiselle yksi yhteen? Kiina, mitä Kiinan kanssa tehdään, mitä me kaiken kaikkiaan tehdään myös Singaporen kanssa, sitä ei ole vielä neuvoteltu. Haluan sanoa tämän aivan selvästi. Me olemme sitä mieltä, että se mitä olemme TTIPin osalta kehittäneet, niin se koskee tämä investointituomioistuimen, koska TTIP ja muitakin sopimuksia. Mehän todella pyrimme esittelemään nämä asiat myös muille neuvottelukumppaneille. Ja näin ollen meidän lähestymistapauksessa on tietyllä tavalla nämä, määritelty nämä välitysjärjestelmät ja sama pätee Kiinaan. Esittelimme tekstin joitakin aikaa sitten, se on hieman vanhentunut. Mehän emme enää keskustele siitä, mitä voisitte kutsua vanhaksi järjestelmäksi kenen kanssa. Sitten vastauksena kysymykseen. Ei kaikki varmaankaan ole sataprosenttisesti meidän kanssamme samaa mieltä. TTIP-olosuhteet ovat tietenkin erilaisia kuin Kanadan tilanteessa, jossa meillä ei täysin neuvoteltu teksti. Ja se on vielä vaikeampaa Singaporen kanssa, jossa teksti on ollut vakaa pitkään, mutta niin kuin Kanadassa nähtiin, itse asiassa Ennen nyt ehkä saavuttaneet yksi yhteen sopimusta, mutta ainakin uuden sopimuksen ydin saatiin aikaan. Singaporen, olemme ottaneet yhteyttä Singaporen kollegoihin ja pyytäneet heitä neuvotteluihin. Viittaan tässä Rodriguez Pineron kommentteihin Olette varmaan kuulleet, että tässä vaiheessa singaporelaiset esittävät paljon kysymyksiä. Ja he, tämä on täysin neuvoteltu teksti ja heidän mielestään sieltä on neuvoteltava, koska komissio on ehdottanut tätä tuomioistuinta. Ja nyt olemme katsoneet, millä tavalla voisimme uudelleen avata neuvottelut koska sitä, mitä tässä tilanteessa voidaan tehdä. Pitää mielessä Kanadan esimerkki. Olemme viestineet hyvin siitä, että ei ole mitään järkeä avata isoja osia sopimuksesta, mutta olemme myös huolellisesti viestineet politiikasta. Me on erittäin hyvä, että tässä talossa jäsenet puhuvat suoraan singapurilaisten kanssa niin, että he saisivat käsityksen siitä, mitä Euroopan politiikka merkitsee. En tiedä, kuinka tämä tulee jatkumaan, mutta voin kyllä rauhoitella teitä keskustelun kysymykset ja, ja kutsutkin, jos niitä näin voidaan kutsua, niin ne esitettiin myös singapurilaisille ja heidän on palattava puhumaan heidän kanssaan. Muussa tapauksessa jäämme vähän jumiin. Meillä on myös selkeä suunnitelma koskien monenkeskistä strategiaa. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että VTOssa olemme olleet hyvin aktiivisia. Kankunin ministerikokouksessa me otettiin pois Dohan agendalta. Ajattelimme aina, että nykytilanne ei ole oikea – Meillä on globaalit kauppasäännöt, kauppa ja investointi ovat kolikon kaksi puolta. Mutta nykyinen investointijärjestelmä ei ole hyvä. Jos halutaan globaaleja sääntöjä myös siihen, niin on parempi toimia monentahoisesti. Valitettavasti emme ole saaneet VTOn jäsenten enemmistöä tai mikä mukaan yhteisön enemmistöä mukaan. Tämä ei ole kuitenkin tarinan pää, loppu, vaan katsotaan kuinka tämä etenee VTOssa ja muualla. Mutta olemme kyllä sitä mieltä, että jos halutaan aloittaa muissa formaateissa, mainitsin eh, tämän monien eh, plurilateraalisenkin lähestymistapauksen, jos halutaan sitten ryhtyä keskustelemaan multilateraalista tuomioistuimelta, niin se saattaisi riittää. Voitaisiin aloittaa muutamien maiden kanssa, eikä tarvitse koko maailmaa allekirjoittamaan sopimuksen. Erityisesti jos olemassa olevissa kauppas, vapaakauppasopimuksissa on lauseke, jossa todetaan, että tehdään työtä monenkeskisen tuomioistuimen eteen ja, ja näin väliaikaiset järjestelmät sitten kumoutuisivat ja olisi yhdenmukainen järjestelmä niiden maiden kanssa, jotka haluavat tässä asiassa mennä eteenpäin. Tämä olisi sellainen skenaario, jota ainakin pyrimme viemään eteenpäin olemme jo samanmielisten maiden kanssa keskustelleet, jotta näkisimme kuinka kiinnostuneita ne olisivat aloittamaan Emmehän me tarvitse neuvotteluiden aloittamiseksi 160 valtiota niin kuin VTOssa. Monenkeskiset säännöt ovat tärkeitä investointien vapauttamiselle suojelulle, ja jotta myös voidaan riidat ratkaista näin. Tämä on komission prioriteetti numero yksi, ja nyt nyt on vain saatava se tehtyä. Jos teille sopii, niin siirryn nyt tähän edustaja Kellerin kysymykseen. Olemmeko pahoillamme siitä, että emme saaneet raukeamislauseketta? No, se nyt on jo ollut tai mennyt, että meidän on nyt pärjättävä nykytilanteen kanssa jäsenvaltiot olivat nykypolitiikan takana, kyllä. Voin niiden puolesta puhua, mutta TTIPin ja Kanadan ja Vietnamin osalta saimme niiltä tuen, joten ei ole mitään syytä epäillä, että tilanne muuttuisi. Sitten tämä väliaikainen kysymys Kami, Kanada-asia on ratkaistava. En tiedä, mitä voin tässä vaiheessa sanoa. Yritämme ratkaista asian oikeudellisesti tuomioistuinten kautta jos ei tuomioistuimesta ratkaisua löydä, niin on löydettävä tapa äh, hoitaa asian jäsenvaltioiden kanssa ja miten toimivaltuudet hoidetaan ja muuten. En voi tästä sen enempää äh, sanoa, koska asia on aika vaikea, mutta kyllä tämä varmasti pöydälle tulee. Sitten lopuksi puheenjohtajan kysymys, tai itse asiassa niitä oli kolme, ja ne liittyivät siihen, mistä edustaja Jadot puhui. Emme ole koskaan väittäneet, että olisi suora seuraussuhde investointien suojasääntöjen ja investointivirtojen välillä. Kyllähän tästä on kirjallisuutta ja tutkimusta. Jotkut sanovat yhtä, toiset sanovat toise, toista. Jotkut ovat myönteisempiä tämän asian suhteen, toiset vähemmän. Vastaus on että kyllä varmaankin tästä on apua. Jos halutaan lähteä vaaralliseen maahan, niin kyllä mielellään lähdetään rokotettuina. Tämä on enemmänkin vakuutuspolitiikkaa kuin mitään muuta. Että voidaan olla luottavaisimmilla mielellä investointien kanssa. Ehkä voi olla myös halvempaa saada tällainen vakuutus, jos ollaan premium-asiakkaita. Niin kauan kuin meillä ei ole todisteita siitä, että tämä on intressiemme vastaista, niin kyllä se auttaa meidän investointejamme ja investoijia. Meidän mielestämme tämä on erittäin hyvä asia ja näinhän yritykset ovat niitä, jotka käyttävät näitä rahoja eikä komissio ja ne ovat niitä, jotka haluavat, haluavat tämän tyyppistä mekanismia. Kyllä tässä on ihan selvää järkeä. Toki on muitakin asioita, jotka ovat ainakin yhtä tärkeitä. Investointi-ilmapiiri vaikuttaa suoraan ja verojärjestelmään ja minkäs, minkälainen on koulutustaso ja niin edelleen. Näillä on kaikilla merkitystä markkinoiden koko. Jotkut ottavat suuria riskejä suurilla markkinoilla, mutta ei ehkä niinkään pienellä markkinoilla tilanne vaihtelee sen mukaan, kuinka ma- paljon taloudellista voittoa voidaan odottaa. Sitten onko mahdollista, että meillä olisi substantiivisia merkittäviä eroja. Pyrimme välttämään näitä niin, että uudessa lähettymistavassa ovat nämä ydinasiat aina mukana. Oikeussäännellä on yksi niistä – Toiseksi se, kuka on vastuussa näiden tuomioistuin tai muiden välitysjärjestelmien kokoonpanosta, tarvitaan yhdenmukaisempaa oikeuskäytäntöä myös. Meidän on tietenkin tästä vielä neuvoteltava. Tämä on tärkeä viesti kaikissa sopimuksissa, joista neuvottelemme. Tähän pyrimme. Singaporesta jo yritinkin vastata. Meidän on vielä vähän odotettava kuinka tilanne kehittyy, mutta ennemmin tai myöhemmin varmasti palaavat neuvottelemaan. Ehkä he odottavat tuomioistuimen ratkaisua. Ennen sitä en tiedä. Kiitoksia. Oikein sydämestä kiitokset. Enää muita puheenvuoropyyntöjä. Ehkä voisin pari lisäkysymystä. Ai, no omalta osaltani kuitenkin ensin pari lisäkysymystä. Edustaja Kellerin kysymys ensinnäkin. sen liittyy väliaikaiseen käyttöön. Siis toistaiseksi nähdäänkö investointiosio tällaisena seka-alana, vaan Etelä-Korean osaltahan tämä oli, kun puhuttiin puhuttiin tällaisia tekijänoikeuksista. Eli jätetäänkö pois väliaikaisen käytön alta. Ja, no, jos voisitte sitä kommentoida. Ja toiseksi vielä, kyllä tässä on jo Vietnamin Setan ja Tietipin välillä jo eroavaisuuksia – tämä sateenvarjo-lauseke, että sitä ei se tässä ole, mutta Vietnamin sopimuksessa ja TTIP-ehdotuksessa mukana. Eli kyllä nämä ovat sisällöllisesti ihan merkittäviä eroja. Helmut Scholz, seuraava puhuja, olkaa hyvä. One more question addition. Yksi lisäkysymys. Mitä sieltä velvollisuudet sitten. Ilmestellä on oikeutensa. se myös miettiä investoijien velvollisuuksista nykyjärjestelmästä. Erityisesti jos ajatellaan rahoituspalveluita, jotka ovat osa useampaa sopimusta ja useampaa neuvotteluita, neuvottelua. Ja siinä se, niin, Panama vuotoina tänne esille. Euh, Just pour renforcer... Voisin euh, vain vahvistaa, tätä väliaikaista täytäntöpanoa ja sitä e sopimusta tarkastelee investointi. Luvussa todetaan, koskien väliaikaista täytäntöönpanoa. Yritykset voivat hyödyntää investointisuojaa kolmen vuoden ajan. Jopa sekä sopimuksessa, jossa valtio hylkää tämän sopimuksen. Meillä on ihan hullu järjestelmä. Ajatelkaapa nyt, miten eurooppalaiset voivat ymmärtää asiat näin. Eli vaikkapa jäsenvaltio kieltäytyisi SETA-sopimuksesta. Ajatellaan vaikka, vaikka Hollantia, että se ei kieltäytyisi Kanadan ja Euroopan vapakauppasopimuksesta. Ja, mutta parlamentti ja neuvosto ovat antaneet suostumuksensa, että sitä sopimusta voidaan täytäntöönpanna väliaikaisesti kolmen vuoden ajan yritykset voivat käydä Hollannin valtiota vastaan täytäntöönpanon nimissä. Ja no, se on ihan hullua. Toinen kommentti. Ja tämä koskee enemmän meitä kansainvälisen kaupan valiokunta ja niin komissiota. Tiesimme jo, mutta nyt saamme vahvistuksen, että sieltä järjestelmän ja investointien määrän välillä ei ole mitään suhdetta. On ihan hullua, että me pyrimme muuttamaan oikeusjärjestelmämme yritysten tueksi ilman mitään näyttöä, että investointivolyymi kasvaisi. Yhteiskuntiemme oikeusjärjestelmää muutetaan ilman mitään etua. Ainoa, mitä meillä kertaan, että investointisuoja ei ole huonoa investointien kannalta. No, johan on. Pitäisi miettiä oikeusjärjestelmän muuttamisen tarvetta näin pohjo- perinpohjaisesti ilman, että sillä olisi mitään vaikutusta investointeihin. Komissio, olkaa hyvä. Yes, thank you again. Kiitos jälleen kerran. Minusta tuntuu, että ensimmäinen kysymys, joka liittyy väliaikaisen täytäntöönpanoon, niin tämä vaatii vähän poliittisempaa keskustelua. En oikein tiedä suoraan sanottuna, mikä lopputulema tässä olisi, kun samalla argumentoidaan tuomioistuimessa, että tämä on EUn toimivaltaa. Ehkä jäsenvaltiot eivät ole samaa mieltä, tai parlamentti myöskään. Emme ole siis kaikilta osin samaa mieltä siitä, mitä tällä tarkoitetaan, mutta kattava keskustelu olisi ihan tervetullutta. Ensimmäinen askel olisi varmasti, että komissio ajattelisi neuvoston päätöstä, mutta meidän pitää ensin sisäisesti pohtia, mitä neuvoston päätösluonnokseen laitettaisiin. Sisäisesti tästä vielä keskustellaan. Sitten tähän liittyy toinen kes- kysymys, joka liittyy tähän sateenvarjolausekkeeseen. Meillä on tässä vähän eriäviä kantoja ehkä, mutta vastaus mielestäni oli siis, että komission politiikka periaatteessa tukee hyvin laadittua, hyvin täsmällistä tällaista lauseketta. Ehkä se ei olisi enää sateenvarjon lauseke yli päätään, mutta se olisi tarkkaan laadittu, ei sellainen yleinen. Jos ajatellaan, että ihmiset ovat investoineet hyvin konkreettisen lupauksen pohjalta, niin tämä antaisi oikeusvarmuutta ja siitä tilivelvollisuudesta. Ja siksi yleisesti TTIPin osalta meillä on jotain, mitä suoraan sanottuna kanadalaisilla ja joillain muilla on tietyt perinteet Vietnamin ja Kanadan välillä on tämä ero. Vietnamilla ja Singaporella on monia tällaisia sopimuksia, joissa sateenvarjolauseke on mukana. Kanadalla ei. Siksi kaikki kompromissit, jotka löydetään, ovat erilaisia keskenään. Mutta ihan totta, ei kaikki täsmää yksi yhteen, mutta tämä on erityinen kohta, jossa olemme sitä mieltä, että tällaiset suojatekijät, joista on neuvoteltu, antavat lisää turvaa. Niistä ei aina jokaisen sopimukseen voitu neuvotella. Sitten edustaja Scholzin kysymys investoijien velvollisuuksista. Totta kai meidän keskustelumme ei ole uutta, olemme keskustelleet tästä ne useat kerrat. Ensinnäkin minun on toistettava se, että jokainen valtio voi tietenkin itse määräämisvaltansa pohjalta luoda sellaista investointiilmastoa, jota haluavat. Eli ei tämä ole sellainen tilanne, että ei ole velvoitteita. Velvoitteita on investoijilla myös Euroopassa, mutta ymmärrämme myös tämän poliittisen seikan tässä. Voimme mielestämme jotain tehdä myös investointisopimuksissa. Esimerkiksi ajaa eettistä hyvää käytöstä ehkä vähän pidemmälle kuin mitä kyseisen maan lainsäädäntö ehkä sanatarkasti vaatii. Siksi meillä on kestävän kehityksen ehdotuksia, jotka menevät hyvin pitkälle myös Kiinan ja Myönmarin investointisopimusten osalta ja ajamme myös yritysten yhteiskuntavastuuta. Monet kerrat on sanottu, että tämä ei ole sama asia kuin oikeudellisesti sitova sääntö. Mutta kuten sanoitte, kuten tiedätte, tätä ei ole niin helppo saada kansainvälisiin sopimuksiin kohdistuen yksityisiin yrityksiin. Jäsenvaltiot tai neuvottelevat osapuolet joutuvat huolehtimaan siitä, miten oikeudelliset velvoitteet toteutuvat käytännössä, mutta olemme melko hyvin onnistuneet siinä, että huolehditaan siitä, että koko eettinen käytös, kestävä kehitys ovat osana mukana neuvotteluitamme. Ei saa synnyttää sellaista käsitystä, että tämä olisi tärkeää. Kyllä tämä on omille investoijillemme myös paljon tärkeämpää kuin 15-10 vuotta sitten. Sitten edustaja Shadon kysymys vielä on hyvin vaikea todella tässä selvittää, miksi ihmiset investoivat hyvin tarkkaan, verot ja niin edelleen vaikuttavat, mutta – joissain tapauksissa investointien jättäminen sinne liittyy tähän suojajärjestelmään. Nyt pohditaan paljon enemmän tällaista kansainvälisen pääoman liikkumista ja halutaan selkeät säännöt osana tätä politiikkaa, mutta tämä ei ole aina niin selvää tätä aina nähdä tutkimustuloksista. Joissain tutkimuksissa sanotaan, että sillä on merkitystä, mutta en halua tässä nyt toistaa sellaista, mikä ei ehkä ole sataprosenttisen oikein sanomaan, että tämä ei ole niin selkeä tämä keskustelu on hyvin monisävyistä. Joitain johtopäätöksiä voidaan tehdä, mutta tällä erää uskomme, että sillä on kyllä merkitystä, että on voimassa olevat säännöt erityisesti jos ajatellaan tuoreita esimerkkejä, joissa näitä sopimuksia on käytetty. Aikaisemmin olemme puhuneet näistä. Lopulta eurooppalaiset investoijat ovat joskus olleet tyytyväisiä siihen, että on voitu ainakin rajoittaa vähän tappioiden syntymistä. No, nyt luulen, että olen vastannut kysymyksiin. Kiitos edustaja Dartmouth vielä. Kiitos. Anteeksi, juna oli myöhässä. Tämän, tätä olette ehkä vähän kattaneet aika kokonaan, mutta kannattaa sanoa se uudestaan. Olen kirjoittanut kirjanpitoisen pamfletin, joka onnistui ennestään, koska vietin aikaa täällä valiokunnassa ja halusin kiittää kaikkia jäseniä. Kiitän puheenjohtaja Lange ja edellistä puheenjohtajaa. Kaikki kiittänyt. Siinä on pari tuhatta sanaa ja kauppaa käsiteltiin laajalti, mutta ei, minulla ei ollut aikaa käsitellä ulkomaisen suoria investointeja ja sitä, missä määrin Lissabonin sopimus kattaa niitä. Ja mikä on tärkeämpi kysymys, koska suorat ulkomaiset investoinnit on EUn toimivallan osa nykyään. Mitä tapahtuu osittain, koska en nähnyt vaikutuksia koska se on erittäin monimutkainen. Ehkä mä voisin jakaa vähän valoa siihen, miten teidän näkökulmasta, mitä te näette suorat ulkomaista miten sitä tulee toimival- osa toimivaltaa sopimuksessa, perussopimuksessa ja liputtaisin, että me, ei on sellaisia kantoja mitä meillä on. Me olemme huolestuneita. Olette kollegat, kollegat ehkä kuulettavan usein liiankin usein, liian usein edes keskustele siitä. Oli mikä oli. Tämä taipumus Jadan edustaa sitä selkeänä siellä mukana. Komissiolle mepeillä on taipumus laittaa kappasopimuksiin koko joukko asioita, jotka ovat tällaisia niin kuulumattomia lausekkeita ja poliittista esityksistä ei ole mitään tekemistä kauppaa, ei ole, mutta ei ole loppujen lopuksi kaupan kanssa kovinkaan paljon tai mitään tekemistä. Kysymys on, tuleeko näin todennäköisesti tapahtumaan ulkomaisen suorien investointien tapauksessakin – ja jos nämä tulee tapahtumaan, haluatteko niin, onko se komission poliittinen tavoite? Glad to come back. Olen iloinen, että pääsin. Jos kuulee lisää selvityksiä, tämä asia on vielä jäänyt epäselväksi. Viimeinen kysymys, olkaa hyvä. I think none of the activity... Mikään näistä kauppainvestointitoimista ei tapahdu tyhjiössä filosofinen vastauten, vastaukseni on, että kaikkea ei halua, haluta yhdistää kaikkeen, vaan halutaan päästä tasapainoon, jossa, jossa päästään sellaiseen politiikkaan, joka on tärkeää kaikille ja monille ja myös komissiolle. Ja katsotaan, ovatko nämä sopivia. Me olemme nyt tällaisia sopimuksia vuosia muotoilleet Eihän kaikki liity investointeihin ja vapaakauppasopimuksiin, mutta jotkut asiat eh, liittyvät niin tiukasti siihen, minkä tyyppisiä investointijärjestelmiä halutaan ja halutaanko ottaa muita asioita mukaan. Ja tällaiset ovat jotkut onnistunut. Kiinan neuvottelut ovat yksi esimerkki. Siellä on jotakin työntekijöiden oikeuksista ja ympäristöstäkin mukana ja monissa muissa sopimuksissa tätä ei ole, mutta me olemme pitäneet sitä tärkeänä että se on ollut tärkeä, se on tärkeä investointi sopimuksessa myös kilpailua ajatellen. So, thanks a lot. No kiitos oikein paljon. Olen aivan vakuuttunut siitä, että me olemme edelleen yhteydessä myös investointipolitiikan saralla. Ei ainoastaan liittyen konkreettisesti tiettyihin sopimuksiin, vaan yleisestikin. Ajatellen eurooppalaista investointipolitiikkaa, ICS-järjestelmää, e energiaperuskirja kysymys vaatii tarkan huomiomme, samoin kuin kahdenväliset investointisopimukset. Toivottavasti palaamme asian ennen vuotta 2020, jotta saamme sen käsiteltyä tällä kaudellamme. Kiitos oikein paljon kohta. 12 oma suosikkini muut asiat. Ei muita asioita, joten kohta 13 seuraavat kokoukset 20. ja 21. päivä huhtikuuta. Kiitos paljon. Kolmikantan neuvotteluvalmistelut konfliktimineraalien osalta alkavat viiden minuutin kuluttua suljetuin ovin.